Uh, ladies and gentlemen, I wonder if uh, I could... Hyvät naiset ja herrat, voisinko pyytää jäseniä istuutumaan. Me varmaankin haluaisimme aloittaa ja erityisesti kuulla kollegoilta kansallisista parlamenteista. Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi tänne tänään tähän kuulemistilaisuuteen. Pahoittelen, että te istutte siellä salin takaosissa. Ehkä meillä on pieni tauko tuossa koko sen puolivälillä voimme silloin pyytää teitä ehkä siirtymään tänne eteenpäin. Mutta me näemme teidät kyllä oikein hyvin ja, ja tätä kokousta voi seurata myös netissä ja, ja kamera täältä etsii teidät, kun ähm, käytätte mikrofonia, laitatte mikrofonin päälle, joten muistakaa mikrofoni pyydän. Varmasti tiedättekin, että meillä taitaa olla tulkkaus kaikkiin kieliin. Voitte siis puhua ja kuunnella tulkkausta omalla kielellänne. Tässä nämä muutamat käytännön asiat. Hienoa, että 22 kansallisten parlamenttien edustajaa on läsnä 11 jäsenvaltiosta. Ja ensimmäistä kertaa käsittääkseni tällaisessa kokouksessa on kollegoita Norjasta. Tietenkin Norja on pitkälti täysin mukana sisämarkkinoilla ja täytäntöönpano myös, täytäntöön panee myös palveludirektiiviä, joten mukava, että voimme keskustella myöskin teidän kanssanne, kuulla teidän kantojanne. Hienoa myöskin sanoa, että komission sen Barnier, joka on vastuussa sisämarkkinoista, hänet hyväksyttiin parlamentissa helmikuussa ja hän liittyy tänne joukkoomme joka myöhemmin. Ja tietenkin palveludirektiivin täytäntöönpaneminen ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on yksi tärkeistä työaloista hänelle. Joten hän voi puhua tästä aiheesta ja saa täysin kuulla meiltä niistä aiheista, joita te otatte esiin meidän kanssa käytävissä keskusteluissa. Ehkä johdannonomaisesti omalta osaltani, koska haluan toivottaa tervetulleeksi erityisesti tänne ylös myös Evelyn Gebhardin. Hän istuu vasemmalla puolellani ja kuten monet tietävät, hän oli esittelijänä, kun kirjoitimme mietinnön palveludirektiivistä. Hän hänet nimettiin siihen työhön vuonna 2003. Tiedän tämän hyvin, koska olin hänen varjoesittelijänään. Ja nyt minusta on tullut valiokunnan puheenjohtaja. Joten tässä on tavallaan nyt vanha tiimi uudelleen koossa. Evelyn saa hetken kuluttua mahdollisuuden johdatella aiheeseen, koska hän oli vastuussa siitä, että direktiivi saatiin parlamentissa läpi ja tämä oli hyvin mielenkiintoista ja tärkeää aikaa Euroopalle, kun tätä työtä teimme. Joten me haluaisimme kuulla teidän kokemuksistanne siitä, minkälainen parlamenttien toiminta on ollut pal- anteeksi, palveludirektiivin täytäntöönpanon osalta. Tuo prosessi on käynnissä vielä monissa jäsenvaltioissa ja vastavuoroinen arviointi lainsäädännöstä ja lainsäädäntömuutoksista. Hallitusten välillä on tällä hetkellä käynnissä. Tämä työ saadaan päätöksen vasta vuoden loppupuolella. Monet ovat mukana luomassa näitä yhden luukun järjestelmiä, tiedotusjärjestelmiä yrityksille ja niin edelleen. Joten uskoakseni voitte hyvin vapaasti ottaa keskustelussa esiin monia aiheita. Evelyn Gebhardt tänään aamulla on vahvistettu esittelemään valiokunnan nimissä ensimmäistä mietintöä siitä, miten tämä lainsäädännön siirtäminen kansalliselle tasolle toteutuu. Toivon, että voimme olla yhteydessä siis edelleen. Yleensä menettelytapamme ovat sellaiset, että koska haluamme kuulla teiltä, annan kansallisten parlamenttien jäsenille puheenvuoroja. Joe Dantalla täällä olettiin puhujaluettelosta – olette saaneet myöskin tällaisia lomakkeita, tai pyytäkää muuten puheenvuoroa. Ehdottaisin siis, että kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä saisi puhua ja sitten oman valiokunnan jäsenet myös, joten te kuulette myöskin ja opitte tuntemaan valiokuntamme jäseniä. Näin saamme vuoropuhelun käyntiin. Pyytäisin Evin Gebhardia selittämään keskeisimmät aiheet, joita haluamme käsitellä, koska hän tuntee direktiivin paremmin kuin kukaan muun. Jos voisit tämän tehdä Evelin johdannossa, siis se olisi erittäin hyvä asia. Tässä tämän iltapäivän suunnitelma. Tavoitteena on saada kokouspäätöksen kello puoli seitsemältä. Ehkä tauko keskivaiheilla, vähän riippuen siitä, miten keskustelu etenee. Mutta nyt kuitenkin ensin antaisin Evelyn Gebhardille puheenvuoron, jotta hän voi johdatella tähän aiheeseen ja esitellä tämän päivän esityslistan. Evelyn, ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tänään iltapäivällä meillä on hyvin tärkeä tapaaminen täällä, kun me puhumme palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Ja meidän on tarkoitus katsoa, missä ovat myönteiset näkökohdat, mutta myös missä on, missä on ongelmia tai vaikeuksia jäsenvaltioissa. Ja meidän on syytä selvittää, pystymmekö me auttamaan tässä. Mutta itse ohjelmasta, niin sitä ennen aivan lyhyesti puhuisin palveludirektiivin historiasta, sillä oli hyvin monia näkökohtia keskusteluissa, joita on hyvä muistaa, jotka on hyvä muistaa, palauttaa mieliin. Ensinnäkin Yksi asia Euroopan parlamentissa ja myös jäsenvaltioissa on selvää, nimittäin, että tässä on kysymys yhteisistä markkinoista Euroopan unionissa, yhteisistä markkinoista, joissa meillä on, haluamme luoda perusedellytykset sille, että kansalaiset, mutta myös yritykset ja palvelujen tarjoajat pystyvät liikkumaan vapaasti ja että voisivat toimia näillä markkinoilla, joita on Euroopan unionin alueella. Ja tämän rakent- tämä rakennustyö oli aina perusedellytys sille, miten tätä paluudirektiiviä lähe, lähestyttiin. Mutta se, että miten se hoidettiin, tästä käytiin kiistaan. Ja tämähän oli alkuperäinen ehdotus, jonka Euroopan komissio teki, joka monissa jäsenvaltioissa muistetaan Bolkesteinin direktiivinä – ja siinä lähdettiin siitä, että vapautettaisiin, liberalisoitaisiin tai yksityistettäisiin markkinat siten, että sääntöjä poistettaisiin jäsenvaltioissa. Ja sitten oli toinen ryhmä edustajia, jotka sanoivat, että ei, näin ei voida tätä lähteä rakentamaan, vaan meidän täytyy valita toisenlainen konsepti. Ja tätä minäkin ehdotin, koska minä sanoin, että me emme voi hyväksyä sitä, että me luomme jotakin sellaista, joka sitten jäsenvaltioissa jos jäsenvaltiossa kansalaiset eivät hyväksy, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että markkinoiden avautuminen liittyy siihen, että kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia, mutta myös kuluttajien oikeuksia ja kansalaisten oikeuksia ylipäätään. Ja tämä on oikeastaan ollut sellainen ympyrän neljöinti, jota me olimme rakentamassa ja tämän yhteistyön ansiosta, joka oli hyvin, joka oli hyvin myönteinen, yhteistyö Euroopan parlamentin tasolla. Me onnistuimme siinä, onnistuimme tässä työssä, vaikkakin pitkään vaikutti siltä, että ikään kuin tällainen ratkaisu ei onnistuisi. Ja myös jäsenvaltiot olivat hyvin, olivat hyvin erilaisilla kannoilla. Siksi olikin hyvä, hyvä, että me onnistuimme Euroopan parlamentissa saamaan kompromissiehdotuksen aikaan, myönteisen kompromissiehdotuksen, joka sitten myös yksimielisesti, lähes yksimielisesti hyväksyttiin jäsenvaltioiden toimesta. Ja tuolloin oli, tämä tapahtui siten, että me sanoimme, että palveluiden tarjoajat saavat liikkua vapaasti Euroopan unionissa, mutta valtioilla on oikeus, niin kuin se on kirjattu, että, että kunkin valtion oikeukset, oikeutta täytyy kunnioittaa, sikäli kuin tämä on positiivinen oikeus, eikä mikään protektionistinen este. Ja tämä oli yksi sellainen asia, josta keskusteltiin pitkään ja hartaasti. Ja tämä oli ensimmäinen asia, ensimmäinen kohta, ensimmäinen kysymys, jonka me esitimme, että meidän täytyy selvittää jäsenvaltioiden oikeustilanne ja katsoa, että, että missä, on, missä on jo hyväksyttäviä sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan kannalta, ja missä on sellaisia sääntöjä, jotka pitää, pitää poistaa, jotka eivät enää pätis, pätee päde. Ja tässä sanottiin, että onko välttämätöntä että selvittää jäsenvaltioiden oikeustilanne ja arvioida ja tarvittaessa muuttaa tätä oikeustilannetta, jotta tämä on mahdollista. Ja ensimmäiset kysymykset, jotka sitten tässä yhteydessä nousivat esiin, on, että mikä, minkälainen tilanne, miten tämä otettiin vastaan jäsenvaltioissa, millä tavalla tämä koko projekti rakennettiin. Ja minulle esittelijänä Tämä oli hyvin tärkeä toisena kysymyksenä, että missä määrin myös toimijat, yritysten edustajat, ammattiliitot ja, ja sosiaaliset laitokset, millä tavalla ne olivat mukana tässä arviointiprosessissa, koska tällainen arviointi lakien osalta on tietenkin myös poliittinen arviointi. Ja tiedän ja tietääkseni, jos eräissä jäsenvaltioissa tämä arviointi on ollut syynä siihen, että että joitakin muita kiusallisia sääntöjä äh, on otettu sitten äh, pois käytöstä ikään kuin palveludirektiivin hatun tai varjon alle, sateenvarjon alle. Ja tämä on myös sellainen asia, josta täytyy yhtä lailla keskustella. Ja me, me äh, että hyväksymmekö me MEPit sen, että jos jäsenvaltiossa luodaan sääntöjä tai poistetaan sääntöjä ja sitten väitetään, että Brysseli, niin Brysselihän tästä vastaa tai että Brysseli pakotti niiden poistamaan ne. Ja minusta tämä on myös hyvin tärkeä näkökohta, joka täytyy ottaa käsiteltäväksi keskustelussa. Sitten tässä yhteydessä me tietenkin halusimme tietää, missä määrin Euroopan komissio oli hyödyllinen tällä sektorilla näissä kysymyksissä ja miten hyödyllinen se oli tämän äh, harjoituksen äh, täytäntöönpanossa, koska me tiesimme, että, että tämä, tämä harjoitus ei ole mikään yksinkertainen homma jäsenvaltiossa. Toinen tärkeä asia, josta meidän tulee keskustella, on yhtenäisten äh, keskustelukumppanien luominen. Minusta tämä on tärkein väline palveludirektiivissä, että saadaan markkinat avattua Euroopan unionissa. Tämä on myös hyvin tärkeä seikka siitä kohdemaan periaatetta silmällä, silmällä pitää, jonka me otimme mukaan, nimittäin se, että, että jäsenvaltioiden oikeustilannetta noudatetaan ja kunnioitetaan, mutta tämä myös tarkoittaa sitä, että yritykset myös äh, saavat tarvittavan tiedon, että mikä tämä oikeustilanne kulloinkin on, että jota, jota ne joutuvat tunnioittamaan Täytyy selvittää, että mis, mistä meidän täytyy pitää kiinni, mitkä ovat säännöt, joista meidän täytyy pitää kiinni. Mutta tämä ei ole ainoa, joka liittyy tähän yhtenäiseen keskustelukumppanilinjaan, Nimittäin yhtä tärkeää on se, että meillä on hallinnollista yksinkertaistusta yritysten kannalta, jotka sitten siirtyvät maasta toiseen tai haluavat liikkua maasta toiseen. Me nimittäin olemme havainneet, että monissa jäsenvaltioissa, oikeastaan lähes kaikissa jäsenvaltioissa, oli, sanottiin aina, että teidän täytyy täyttää jotakin lomakkeita, ja liikuttaa, siirtää niitä paikasta A paikkaan B, ja sitten voi hyvinkin tapahtua, että 20 erilaista tahoa joutuu, joutuu käymään 20 erilaisen viraston pakeilla. Me halusimme, että on vain yksi sellainen osoite, johon, joihin, joiden puoleen yritykset voivat kääntyä hankkiakseen tietoa ja hoitamaan kaikki muodollisuutensa ilman, että niiden täytyy sitten liikkua paikasta A paikkaan B. Tämä yksinkertaisen yritysten toiminta. Minusta oli myös tärkeää kuulla jäsenvaltioista, että millä tavalla tämä on hoidettu jäsenvaltioissa, miten pitkällä te olette päässeet ja missä sitten mahdollisia ongelmia on tässä yhteydessä havaittavissa. Kolmanneksi ja viimeiseksi, jonka jota ehdotan käsiteltäväksi tänään, koska ei ole mahdollista kaikkea käsitellä yhden iltapäivän mittaan, mitä palveludirektiivissä sanotaan. Nimittäin kolmas asia on tämä palveludirektiivin soveltamisala. Tässäkin oli kompromissi, eikä ole aivan sataprosenttisen selvää, miten, miten palveludirektiivin soveltamisala ala Äh, on rakentunut, koska se mitä alun perin ehdotettiin, nimittäin että, meillä on, että kaikki palvelut, jotka ovat, äh, jotka ovat yleisesti taloudellisesti kiinnostavia, että ne suljetaan pois. Näin ei tapahtunut, vaan että me laadimme listan äh, niistä palveluista, yleishyödyllisistä, taloudellisista, yleishyödyllisistä palveluista ja niistä, jotka eivät kuulu palveludirektiiviin, koska me katsoimme, että tämä täytyy selvittää. Ja tiedän, eräistä jäsenvaltioista, että esimerkiksi äh, sosiaalipalvelujen äh, poissulkeminen äh, yleisyydellisestä taloudesta, palve, palvelusta aiheuttaa ongelmia, mutta voidaan kysyä, että onko muitakin sektoreita, joissa on ongelmia, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon näissä keskusteluissa. Nämä olivat nämä kolme aihealuetta, joita haluaisin kerrasti käsitellä teidän kanssanne täällä. Ja tässä on koko lailla keskustelun tarvetta. Meidän täytyy nähdä, millä tavalla tämä täytäntöönpano on toteutunut. Pyytäisin kuitenkin yhtä asiaa ennen kaikkea minun ranskalaisilta kollegoiltani. Olen kuullut, että silloin kun olen tullut Ranskassa, olen kuullut, että edelleenkin puhuttavan Bolkestainin direktiivistä. Tämähän ei ole mikään Bolkestainin direktiivi enää sillä tämä direktiivi, niin kuin se tänään on hyväksytty, on, on kilometritolkulla etäällä siitä, mitä Bolkestein esitti. Ja minusta meidän pitää, me emme saa myrkyttää keskustelun ilmapiiriä sillä tavalla, että jatkuvasti käytettäisiin alkuperäis, alunperin vastuullisen henkilön nimeä Euroopan komissiosta ja sillä tavalla myös väärennetään keskustelua pikemminkin meidän täytyy äh, keskustella kylmäpäisesti eikä tunteen äh, palolla. Meidän täytyy keskustella yhteisestä Euroopasta ja sen rakentamisesta, jossa on mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen toimintapohja. Ja meidän, me emme saa puhua pelkästään ongelmista, vaan myös myönteisistä näkökohdista. Siksi olisin kiitollinen kollegoille kansallista parlamenteista, jos tekin voisitte raportoida meille myönteisistä asioista palveludirektiivin osalta, koska olen vakuuttunut siitä, että niitäkin on, koska me olemme huolehtineet siitä, että niitä voi olla. Ja kiitän teitä kaikkia ja kiitän myös siitä, että teitä on tullut niin paljon, koska tämä on hyvin tärkeää, vai kuinka, herra puheenjohtaja, että, että se, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että siihen saadaan niiden luiden ympärille myös lihaa, ja että Euroopan lainsäädäntö toteutuu yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja että tällä tavalla saadaan sitten parasta aikaa meidän kansalaisillemme. Kiitoksia. Ah, well, thank you very much indeed, uh, Evelyn Gephardt, for that. Kiitos oikein paljon Evelyn Gephardt tästä erittäin perinpohjaisesta alustuksesta. Ja nyt siirrymme keskusteluun. Ehdottaisin, että luen puheenvuoroa pyyntäjien nimet. Ja jos haluatte vielä pyytää puheenvuoroa, niin olkaa hyvä myös muihin osioihin tai pyytäkää merkkiä antamalla meiltä suoraan puheenvuoroja. Ja jos mahdollista, pyytäisin rajoittamaan puheenvuoron noin kolmen minuuttiin. En aio olla hyvin tiukkana tässä, mutta meillä on paljon aikaa. Täällä on tällainen hieno kello käytössä. Tämä on helpompaa. Lista on seuraavanlainen. I have uh, Mrs. Botton from Norway. Mr. Botton Ranskasta. Pavel Kunjas Ruotsista. Anders Schwab. Edustaja Janssen Ruotsista. Vapatan Nassi Kreikasta. Ja sitten Pusoi Alryhmän koordinaattori Pusoi Italiasta ja Shevchuk Tsekin tasavallasta and Mr. Lecoux. Uh, so... Ja edustaja Lecoux. Tässä edustaja tähän mennessä. Lähdetään liikkeelle. Norjan edustaja Partner. Hello. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, että saan lyhyesti kertoa siitä, miten Norjassa täytäntöpannaan palveludirektiiviä. Yleisesti ottaen haluaisin kiitellä teitä ja kollegoita siitä, että ETA- EFTA-maiden parlamentit voivat osallistua konferenssiin, jotka ovat yhtä tärkeitä kaikille etäalueille. Toivomme, että voimme olla hyviä kumppaneita Euroopan parlamentille. Haluaisin mainita, että ETA-EFTA-parlamenttien varhainen mukaan ottaminen mahdollistaa oikea-aikaisemman poliittisen keskustelun meidän maissamme. Poliittinen keskustelu Norjassa palveludirektiivistä on lähinnä keskittynyt siihen, voisiko direktiivi johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin ja voidaanko huolehtia edelleen eurooppalaisesta sosiaalimallista. Ammattiliitoilla oli neljä vaatimusta palveludirektiivin täytäntöönpanoon Norjassa. Ensinnä vaadittiin sitä, että direktiivi ei voisi haitata – perinteistä työmarkkinalainsäädäntöä, että ei mahdollista tai siis sosiaalista polkumyyntiä ja että kansalliset viranomaiset edelleen pitäisivät oman kompetenssinsa, mitä tulee tärkeisiin yleishyödyllisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen ja niin edelleen. Hallitus on pyytänyt ulkoisilta instituuteilta yhdeksän tutkimusta ja kysymys kuului, onko niin, että palveludirektiivin täytäntöönpanella voi olla ne vaikutuksia kansalliseen toimivaltaan tai työoikeuteen liittyviin kysymyksiin palvelualalla, yleisöllisten palveluiden osalta ja niin edelleen. Jokaisen yhdeksän arvion mukaan palveludirektiivillä ei olisi tällaista kielteistä vaikutusta. Tämä on kanta, jota tuki myöskin Norjan parlamentti, joka hyväksyi lainsäädäntöä, joka täytäntöön panee palveludirektiivin siitä sen norjalaiseen lainsäädäntöön 28.12.2009 samana päivänä, kun direktiivi astui voimaan EU-ssa. Kuitenkin muodollinen määräpäivä täytäntöönpanon osalta että EFTA-maissa on ensimmäinen toukokuuta 2010. Tämä johtuu siitä, että Islannin parlamentti hitaammin hyväksyi tämän direktiivin sisällyttämisen etäsopimukseen. Norja on saanut päätökseen tarkastelunsa siitä, miten lainsäädännön vaatimukset nyt sopivat yhteen direktiivin vaatimusten kanssa – ja osa lainsäädännöstä olisi saattanut olla syrjivää muiden palveluiden tarjoajien suuntaan. Kuitenkin on ollut välttämätöntä muuttaa kansallista sääntelyä joiltain osin. Kiitos. Thank you very much indeed, Mrs. Button. Kiitos oikein paljon, edustaja Botten. Yes. Yes. Yeah. Good. Press your button, please. Uh, it should be just the right of your microphone. That's it. Heti mikrofonin oikealta puolelta löytyy nappi, jota tulisi painaa. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Ruotsin kokemus on sellainen, että palveludirektiivi tätä pantiin ajoissa ja jokainen osasto on pohtunut sitä, mikä kuuluu palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Esimerkiksi jos määräyksiä kuuluu direktiivin, on arvioitu sitä, miksi ne eivät ole yhteen sopivia direktiivin kanssa. Ne esteet, joita aikaisemmin oli palveluiden osalta, jotka nyt kuuluvat palveludirektiivin toimialaan, on otettava esiin Ne esteet, joita on todettu olevan, ovat lähinnä sähköiseen kauppaan liittyviä. Ruotsi on pitänyt tätä alana, jota pitäisi helpottaa. Luulen, että päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon. Me var- me teemme työtä nyt tämän sähköisen kaupan osalta myös. EPP-ryhmän koordinaattori saa seuraavan puheenvuoron. Verandas Schwab, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on, minä olen todellakin herra enkä rouva. Ja toisekseen vielä esittäisin kollegoillemme kansallisista parlamentista, parlamenteista EPPn ryhmän nimissä lämpimät tervetuloa toivotukset. Minusta tämä on erinomainen tilaisuus, että me tänään yhdessä olemme tuolloisen direktiivin esittelijän kanssa, Rova Gebhardin kanssa, meillä on tilaisuus vielä kerran eh, eh, tehdä selväksi se, mikä oli tuolloisen direktiivipäätöksen tavoite, joka parlamentissa tehtiin. Nimittäin se, että vaalimalla sosiaalisia standardeja että korkealla tasolla äh, pääsemme sellaisiin sisämarkkinoille, jossa sisämarkkinoiden potentiaalia voidaan käyttää myös palveluiden osalta. Tämä asia yhdistää meitä, vaikkakin toissakin kohdissa meillä on erilaisia käsityksiä aikanaan oli, mutta politiikassa Jumalan kiitos on niin, että päätöksiä tehdään silloin, kun kaikki yhteisesti haluavat päästä näihin tavoitteisiin ja palodirektiivin täytäntöönpano kuuluu äh, äh, kansallisille hallituksille ja niiden demokraattisille perustelulle, eli kansallisille parlamenteille. Siksi onkin meistä erinomainen tilaisuus tänään voida teidän kanssanne keskustella paludirektiivin täytäntöönpanosta ja, ja niistä vaikeuksista, joita siinä on koettu. Ja sanonkin teille, että omasta maastani, omasta maastani olen todennut, että on useitakin teknisiä vaikeuksia ollut, jotka vastasi varsinaisen täytäntöpanovaiheen aikana sitten tulivat näkyviin ja esiin. Ja Saksassahan on sellainen tilanne, että yhtenäinen kohdeosoite vaatii myös rakenteellisia päätöksiä, jotka ovat tavallaan eurooppalaisia luonteeltaan, jotta voitaisiin yksinkertaistaa hallintoprosessia palvelujen osalta niin, että näiden yhteisten, yhteisten yhteisten osoitteiden luominen on tänä päivänä hyvin, ovat hyvin erilaisia meillä. Ei ole vain yhtä osoitetta. Ja eräät saksalaiset ovat olleet aika skeptisiä näiden rakenteiden äh, toimivuudesta. Mutta näen, että ensimmäisestä puheenvuorosta, että muissakin maissa on ollut ongelmia. Tämän päivän tavoitteena pitäisi olla, että me saisimme ratkaistua nämä ongelmat yhdessä jotta palveludirektiivi saataisiin joutuisesti tehokkaaseen toimintaan. Kiitoksia. Uh, thank you very much indeed, Mr. Schwab. Just... Kiitos oikein paljon, edustaja Schwab. Puhujalistaan vielä on hyvä tietää, ketkä saavat puhua seuraavaksi. I'm going to call first of all Mrs. Janssen from... Edustaja Janssen Ruotsista ja Nassi Kreikasta. Ja sitten edustaja Bussoi ja sitten Kassoli Italian senaatista, Sevchuk Tsekin senaatista ja sitten edustaja Ryyle, vihreä koordinaattorimme – edustaja Ky Ranskasta ja De Croo Belgian edustajahuoneesta. Tässä puhelista tähän asti. Ja edustaja Paskaa myös. Ja me olemme melkein saaneet koordinaattorin listan käyttää tässä läpi, että mielellään muita kollegoita valikunnista voidaan myös kuulla. Evalena Jansson Ruotsista, olkaa hyvä. Ruotsin valtiopäivät. Olkaa Tack, herr ordförande. Eh, jag vill passa på... Kiitos. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää Evelyn Gebhardtia, joka sanoi, että palveludirektiiviä todella on muutettu sen jälkeen, kun työ alkoi ja poliittisen ja ammattiliittojen työn jälkeen sitä on muutettu. Gebhardt otti esiin myöskin sen, että monet syyttävät EUta, kun palveludirektiivi direktiiviä halutaan täytäntöönpanna ja sanotaan, että mahdolliset kielteiset vaikutukset lainsäädännöstä ovat EUn syytä. Me olemme parlamentissamme ottaneet kantaa palveludirektiivin täytäntöönpanon. Yksi asia kuuluu siihen, miten ammattiliitot suhtautuvat henkilöihin, jotka toimivat Ruotsissa. Ammattiliitot ja poliittinen oppositio ovat osoittaneet, että tässä ei ole mahdollisuutta ylläpitää meistä perusoikeutta tehty sopimuksesta, jos ei ole Ruotsiin lähetettyä työntekijää. Tämä on siis kanta, jonka olemme esittäneet myös Ruotsissa. Tämän verran minä halusin sanoa. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. We may perhaps... Kiitos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 me olemmekin ryhtyneet useisiin aloitteisiin omassa parlamentissamme. Näihin kuuluu myös tämän direktiivin siirtyminen kansalliseen lainsäädäntöön. Se on ollut tänään esillä Kreikan parlamentissa ja 16.3. se esitettiin mutta olemme nähneet tästä vuoropuhelusta, joka on ollut käynnissä, että äh, siihen liittyy monia huolenaiheita sosiaalista, dumppa, sosiaalista polkumyynnistä ja erityisesti terveyspalvelujen tilanteesta. Me olemme koordinoineet dialogin työmarkkinaosapuolten kanssa ja tämä on käyty yhdessä myös kauppakamarin kanssa äh, ja työntekijöiden, siis työmarkkinaosapuolten edustajien kesken äh, tulee olemaan useitakin asetuksia ja säädöksiä, jotka tullaan hyväksymään. Ja niin ikään on kaavailtu sitä, että meille tulee myös tällainen yksi osoite, joka sijoitettaisiin kansalaisten palvelukeskukseen, joka on jo olemassa, joka on myös, toimii myös tota, elektronisella pohjalla. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Stevu Soi. Puhun Romania puheenjohtaja. Stimați reprezentanții Parlamentului Hyvät kollegat, hyvät kansallisten parlamenttien edustajat, ihan ensiksi haluaisin onnitella tämän tapaamisen järjestäjissä on erittäin hieno idea järjestää tämä vuoropuhelu kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, koska Euroopan parlamentissa ja ja IMKO-valiokunnassa me olemme usein voineet keskustella näistä asioista. Meillä on ollut joitakin esityksiä, vuoropuheluja eri EU-puheenjohtajamaiden edustajien kanssa. Me olemme keskustelleet komissaari Barnierin kanssa. Meillä on Roa Gebhardtin tekemä kertomus siitä, mitä on tehty. Meillä on ollut useita tilaisuuksia keskustella palveludirektiivistä, mutta tähän mennessä emme ole vielä voineet käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Toden totta, tämä on todella suuri ilonaihe minulle ja meille kaikille. Me voimme tänä päivänä kuunnella kansallisia parlamentteja, mitkä ovat teidän kokemuksenne, mitkä ovat teidän todelliset ongelmat, kun te toteutatte tätä direktiiviä. Jos ajatellaan palveluja, se on tärkeä asia, kun ajatellaan sisämarkkinoiden yhteismarkkinoiden, sisämarkkinoiden käynnistämistä, toteutumista. Se on tärkeä tekijävektori, koska lainsäädäntö, jota tullaan soveltamaan ja toteuttamaan jokaisessa EUn jäsenvaltiossa, tulee vaikuttamaan myönteisesti sillä tavalla, että se vähentää byrokratiaa ja poistaa esteitä puhun Romaniasta. Tulette saamaan siitä enemmän yksityiskohtia meidän senaattimme edustajan edusto, edu, esityksen myötä. Hänellä on horisontaalinen näkemys myös senaatista ja parlamentista. Meillä on kuuden maan kokemuksia siitä, kuinka yhden luukun järjestelmä ei ole vielä toimiva tai luotettava, mutta olen aivan varma, että jatkossa tullaan tekemään paljon toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Tämä on todella hyvä ja sovelias hetki välittää viestejä, selkeitä viestejä toinen toisillemme kansallisille parlamenteille, erityisesti silloin, kun ei olla onnistuttu toteuttamaan sektorikohtaista tai horisontaalista lainsäädäntöä. Eli on hyvä kuulla myös niistä kokemuksista, joissa ei ole onnistuttu esimerkiksi yhden luukun järjestelmän toteuttamisessa. Tässähän on kyse erittäin tärkeästä direktiivistä Euroopan kansalaisten tulevaisuutta ajatellen. Lopuksi haluaisin sanoa, että ongelmat, joihin törmäämme tänä päivänä direktiivin toteuttamisessa, ovat hyvä esimerkki siitä – ja se osoittaa hyvin sen, miten, mitkä ovat ne todelliset esteet, joihin törmätään eurooppalaisen lainsäädännön toteuttamisessa kansallisella tasolla. Mutta olen kuitenkin vakuuttunut, että täytyy pohtia enemmän. Lainsäädäntö on erittäin tärkeää, se on vaikeaa soveltaa usein kansalliselle tasolle. Pitäisi tehdä ehkä enemmän sääntöjen kuin direktiivien muodossa. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ehkä tämä asioita voimme tutkia kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, kun ajatellaan koko roolia lainsäädännön siirtävästä kansalliselle tasolle. Voimme käyttää tätä esimerkkiä siitä, miten voimme toimia paremmin yhteistyössä. Päivittääkseni puhujalistaa. Sekas oli Italiasta ja sitten Sefcik Tsekin senaatista, sitten vihreä koordinaattori Ryyle, de Coup de Crew ja minä puhun itse lyhyesti kasvatyöryhmän nimissä. Ja sitten Romanian Paskaa ja Branch. Ja sitten puhujalista on vielä auki tätä ensimmäistä osiota ajatellen. Muistuttaisin sitä, että haluaisimme yksityiskohtaisempaa keskustelua käydä tuosta yhden yhteyspisteen järjestelmästä – mutta erityisesti ajattelin tässä täytäntöönpanoa tässä osiossa tähän mennessä. Erityisesti halusimme tietää sitä, kuinka monet ihmiset ovat osallistuneet, erityisesti ottaen huomioon joidenkin maiden hajautettu järjestelmä tai aluehallinto, jonka tulee toteuttaa, noudattaa lainsäädäntöä. Erityisesti olimme vaikuttuneita Ruotsissa, kun valiokunta kävi Ruotsissa viime vuoden lokakuussa – siitä, mitä Ruotsin hallitus kertoi meille PRIFAS-järjestelmästä, jota käydään, käytiin aluehallinnon tasolla, jotta voitaisiin ymmärtää, miten näiden sääntöjen pitää olla syrjimättömiä ja miten on saatava tietoa muilta kansallisilta taholta, mitä tulee tiettyihin palvelun tarjoajiin, joten ehkä voisitte jakaa kokemuksia näistä aiheista myös. Edustaja Kasoli. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella siitä hienosta aloitteesta ja kutsua meidät tänne kertomaan omista näkemyksistämme siitä, kuinka tämä direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Se on äärimmäisen tärkeää työtä, joka on tehty siis palveludirektiivin toteuttamisen myötä ja joka astuisi voimaan toukokuussa. Palveludirektiivi, joka perustuu periaatteisiin, joista pääsimme yhteisymmärrykseen vuonna 2008. Ja samassa tekstissä myös puhutaan palveluiden toteuttamista, palveluiden tarjoajista ja niistä toimenpiteistä, jotta näitä, joihin ryhdytään, että näitä palveluja voitaisiin tarjota asianmukaisesti. On myös kuultu kaikkia asianosaisia, kansalaisia, ammattiliittoja, kaikki eri sidosryhmiä, jotta tämä direktiivi voisi todella olla kattava otos Italian yhteiskunnasta ja se edustaisi todella hyvin italialaista yhteiskuntaa. Me olemme voineet näin katsoa läpi kaikki toimenpiteet, kaikki järjestelmät, kaikki tarvittavat toimenpiteet sekä kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla ja myöskin vähän siivota pöytää silloin, kun se oli tarkoituksen mukaista, kun jotkut toimenpiteet olivat osoittuneet vanhentuneiksi. Olemme siis toteuttaneet järjestelmän, joka perustuu totta kai julkisen hallinnon periaatteisiin, mutta se, sillä on täysin legitiimi lainsäädäntöperusta, jonka myötä se voi toimia hyvin. Eli näin me voimme suoraan siirtää direktiivin Italian lainsäädäntöön poistamalla näin turhan hallintoporrastason. Italiassa tämä on todella uutta ja se on todellakin helpottanut työtä pienille yrityksille, niille pienille palveluntarjoajille, joista on ollut tarvetta. He ovat voineet kehittyä nopeasti ja joustavasti. Tämän myötä me olemme voineet monipuolistaa erilaisia palveluja. Vähittäiskauppa on elpynyt tästä. Meillä on ollut erittäin monimutkainen järjestelmä ja direktiivi on helpottanut meidän siihen astista käytössä ollutta italialaista kotimaista järjestelmää. Totta kai ongelmia on joillakin soktereilla. Sen takiahan me olemme ennakoineet joitakin normeja ja sääntöjä helpottaaksemme tätä ylimenovaihetta. Näin olemme ajatelleet, että voimme asettaa väliportaan tasoja silloin, kun se on tarpeellista, ja sitten ne täytyy poistaa silloin, kun järjestelmä on osoittautunut, osoittanut ne turhaksi. Meillä on ollut myös sovittelijoita välittäjiä silloin, kun on tarvittu enemmän läpinäkyvyyttä ja voimuutta teknisten ongelmien ilmentyessä. Ja me olemme pyrkineet poistamaan nämä näin ongelmat kansalaisten ja palveluntarjoajien välillä. Kiitos oikein paljon. Tuo viimeinen kommentti on erityisen tärkeä. Koko tuo lupamenettely nimittävät tahot, viranomaiset. Nämä on tärkeä kysymys, johon varmaankin voimme palata myöhemmin. Ja tämä oli myöskin työtä, jota Ruotsin hallitus esitteli meille erityisesti meidän matkamme aikana. Seuraava Ludvig Jari Sevcik. Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta. Ja käytän tulkkeja, tulkkauspalveluja nyt ja puhun tsekkiä. Před pěti lety jsme diskutovali o tehdejší Bolkesteinově. No niin, puheenjohtaja. Me Olemme puhuneet usein Polkestan direktiivistä ja ylähuoneessa tämä oli varsin hyväksyttävissä, koska myös me odotimme, että jossakin naapurimaissa tämä direktiivi tulee olemaan indikaattori, joka osoittaa, että on mahdollista, on mahdollista vaikuttaa palveluiden liikkumisvapauteen, jotka koskevat sekin tasolta niin kuin muitakin myös verrattuna Saksaan ja Itävaltaan. Ensi vuonna nämä rajoitukset poistuvat ja sekä Tsekin talous että naapuritaloudet eivät ole kärsineet mitenkään dramaattisesti tästä siirtymäkaudesta. Tämä on hyvin tärkeää ennen kaikkea psykologisesti, ei niinkään taloudellisesti nyt tämä uusi direktiivi oli hyväksyttävissä meille, koska se liberalisoi enemmän ja monella tapaa siinä mentiin pitemmälle kuin äh, edellinen muotoille. Meidän lakimme palvelujen vapaudesta se on liberaalimpi ja se on laajempi ja sen äh, soveltamisala on kattavampi kaikkien palveluiden osalta. Meillä on myös jonkin verran kokemuksia yhdestä, yhden luvun periaatteesta Tsekin tasavallassa. Meillä on jokaisella alueella, meillä on 14 aluetta ja meillä on oikeastaan kaksi tällaista yhteysosoitetta. Jos oikeastaan tätä, näitä voitaisiin käyttää enemmänkin kuin nykyään käytetään. Ja luulenkin, että, että tämä liberaalisuuntaus on, äh, saa kannatusta poliittisen enemmistön taholta ja meillä tulee olemaan äh, tämä asia esillä kohta puoliin parlamentissa jälleen, niin uskonkin, että Euroopan pitäisi valita liberaali tie tässä asiassa. Kiitos. Uh, yes, thank you very much. Uh... Niin, kiitos oikein paljon. Edustaja Sefcik, Tsekin puheenjohtajakaudella järjestimme Prahassa suuren konferenssin. Ja tämä direktiivi on ollut huomattava siinä mielessä, että vaihtuvat puheenjohtajakaudet ovat kiinnittäneet paljon huomiota tähän aiheeseen ja parlamenttia on kuultu ja virkamiehet ovat olleet mukana järjestämässä konferenssissa. Tämä on varmaankin tärkeää myöskin muissa suurissa projekteissa. Vihreä koordinaattorimme edustaja Ryylä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska minä lähinnä haluaisin kuunnella mitä kansallisilla edustajilla on sanottavana, koska tänään aiheena on lähinnä kuulla heidän kokemuksestaan palveludirektiivistä. Nyt esille on tullut muutama aihe, mutta kuitenkin minulla on sellainen käsitys, että täytäntöönpanossa ei ole kovin pitkällä useissa maissa, joten toivon, että saamme vielä kuulla muuta kiinnostavaa. En halua siis käyttää enempää aikaa, vaan annan puheenvuoron edelleen vierailemme. Uh, Kiitos oikein paljon. Edustaja Lekru Ranskasta. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Leku. Nimet ovat joskus vähän hankalia ääntää ja ymmärtää ja ääntää. Kiitän teitä kutsusta tulla tänne tähän tilaisuuteen ja kiitän myös esittelijä Rova Gebhardtia. Hän kysyi, tai hän heitti tämän Bolkenstein-ajatuksen, koska hän sanoi, että Ranskassa tätä direktiiviä kutsutaan vielä Bolkestein tai Bolkestein-direktiiviksi. Mutta hyvä rouva, voin vakuuttaa, että näin ei enää ole laita. Kyllä sillä todella oli erittäin vahva ja voisi sanoa huono vaikutus yleiseen mielipiteeseen ja puhuttiin jopa eurooppalaisesta petturista, mutta ei se enää ole näin laita mutta teidän vaikutusvaltannehan vaikutti siihen, että minä, äh, minä käsittelin tätä direktiiviehdotusta Ranskan kansalliskokouksessa. Minä haluan sanoa, että tämä direktiivi ehkä toivottavasti sitä voidaan joku päivä kutsua Gebhard-direktiiviksi. Silloin se, tullaan paljon pare- se tulee paljon paremmin vastaanotetuksi ja se menee oikeaan suuntaan ja se on todella parlamentaarinen direktiivi. Mutta Ranskassa tämä on ollut erittäin raskas tehtävä, nimittäin tämä transpositio eli direktiivin siirtäminen ja sen soveltaminen kansalliseen lainsäädäntöön, koska sen menettely on hyvin pitkä – ja jäsenvaltiothan mieltävät tämän arvioinnin aika eri tavalla. Mutta kuitenkin se on aika hyvin hoidettu. Meillä on Ranskassa tekstejä, jotka ovat aloit- hallituksen aloitetekstejä, mutta tämä siirto tapahtuu parlamentin toisesta ja jos ajatellaan Ranskan politiikkaa, niin Ranskassa joskus äänestetään Ranskan parlamentissa, jotka ovat hallituksen aloitteita tai ne voivat olla parlamentin aloitteita. Eli kaikki ovat jotenkin kytkeytyneet tähän samaan veneeseen, kun yritetään siirtää sitä Ranskan lainsäädäntöön. Tästä on kyllä äänestetty jo kansalliskokouksessa. Ja te varmasti ymmärrätte, jos puhutaan lakien nimikkeistä, siinä on aika hieno kirjo. Me äänestimme laista, miten taloutta modernisoidaan, kun on kyse esimerkiksi kaupungistamisesta ja sen nykyaikaistamisesta ja miten voidaan kehittää matkustajille tar- suunnattuja palveluja ja miten voidaan yksinkertaistaa majoituspalveluja, miten voidaan helpottaa matka, matka matkojen myyntiä. Eli meillä on hyvin tämmöinen hieno perinne käyttää erilaisia nimikkeitä näille laille. Meillä on myös lainsäädäntöaloite, jossa puhutaan sairaanhoidosta, terveydenhuollosta, jossa puhutaan myös lupamenettelystä. Me jatkamme samoilla linjoilla, koska tulevina viikkoina, tulevina kuukausina tulee käsittelyyn uusia lakeja, jotka ovat saaneet innoituksensa parlamentarismista ja tästä nimenomaisesta direktiivisestä, vaikka voidaan myöntää, että sillä on erittäin painava merkitys, se synnyttää joskus vaikeuksia, se joskus menee juridiselle puolelle, meillä on erityispiirteitä, meillä on tiettyjä ammattikuntia, ammattiryhmiä, jotka <clears throat> puhuvat niistä omista ammattiryhmistään, ammattikunnistaan ja haluavat, että ne tullaan mainituksi näissä lakialoitteissa tai kyseenä, kyseenä ole, kyseessä olevissa direktiiveissä. Kun on puhuttu tästä yhdestä asiointipisteestä, keskitetystä asiointipisteestä, se on olemassa ja se helpottaa öö, tätä verkoston käsittelyä jos puhutaan internetistä, jos on kyse yhdestä, jos on kyse yhdestä portaalista tai yritysverkoston luomisesta, niin silloin on helppo kirjoittautua tähän yhteen ainoaan asiointipisteeseen. Silloin kun puhuttiin tästä ensimmäisen kerran, sen ensimmäinen nimi on kyllä juurtunut ranskan kielenkäyttöön ja tapoihin, mutta en halua peitellä sitä, että jos ajatellaan tämän soveltamisalaa, direktiivin soveltamisalaa, niin se on niin laava, niin voisi kysyä, eikö tässä olla nyt menty jo ihan järjellisen, olla ihan järjellisen toimintakyvyn rajoilla. Kiitos paljon. Uh, well, thank you very much, Mr. Lecou. And, uh... Kiitos oikein paljon, edustaja Lecou. Ehkä voimme palata joihinkin kommentteihin, jotka liittyvät tähän yhden luukun järjestelmään Ehkä muut haluavat myöskin puuttua tähän aiheeseen, joka on mielestäni erittäin tärkeä. Ehkä ohimennen kommentoisin muiden parlamentin kollegoiden tiedoksi teknologiasta, jota käytämme täällä. Olemme ensimmäinen valiokunta, sisämarkkinavaliokunta, joka järjesti yhteisen videokonferenssin komitean kanssa kansalliskokouksen kuluttajasuoja valiokunnan kanssa. Silloin keskustelemme ranskalaisten kanssa suoraan kuluttajasuojaoikeuksista. Ei tässä salissa, mutta joka tapauksessa käytimme samoja laitteita kuin meillä on täällä nyt. Samoja skriinejä, samoja, samalla tavalla tulkkausta. Eli jos muilla parlamentilla on tämän tyyppisiä mahdollisuuksia, voisimme käyttää – tätä mahdollisuutta hyväksemme. Mutta kansalliskokoukselle erityiskiitokset. Vaihto kirjoitti minulle tästä aloitteesta ja se oli edelleen erittäin suuri menestys mielestäni. Siitä kiitos. Seuraavana edustaja De Croo, Belgian edustajahuoneesta. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I will try to be as good Belgian and speak in all languages. Kiitoksia. Yritän olla mahdollisimman hyvä pelkialainen ja käyttää omaa äidinkieltäni. Eerst vooral de stand van zaken. Hy- hyvät kollegat, mikä on nyt nykyinen tilanne, mikä on tilannearvio? Meidän maamme on hyväksynyt nämä horisontaaliset direktiivit mukaan lukien mukaan lukien vertikaaliset direktiivit, ottaen huo, siihen on liitetty myös nämä portaalit ja tämä yhden luukun järjestelmä. Minä kuulun eurooppalaiseen järjestelmän eurooppalaiseen maahan ja tähän liittyy kaikkia lisäaspekteja tähän direktiiviin, jotka pitää hyväksyttää alueellisilla ja, ja paikallis, alueellisissa ja paikallisissa parlamenteissa Belgiassa. Me olemme vähän nyt myöhässä, mutta uskoisin, että asia korjantuu muutaman viikon sisällä. Nyt siirryn puhumaan ranskan kielellä. Vuonna 2002 puhuttiin Bolkesteinin direkt- kanssa, koska me olemme hyviä ystäviä. Me tuolloin luonnostelimme direktiiviluonnosta, jonka myötä halusimme vähentää kaupallisia esteitä. Päämäärähän oli keskeinen. Me halusimme kasvattaa työllisyyttä, lisätä vaurautta, parantaa kilpailukykyä ja, ja tukea myös yrittäjyyttä. Se on ihan totta, rouva. Direkt, Bolkensteinin direktiivi on ehkä vain viittaus johonkin menneeseen, ja di- nykyinen direktiivi on täysin erilainen siitä, mitä Bolkensteinin kanssa hahmoteltiin tuolloin. Mutta nyt olisi hyvä tietää, mikä on tämän vaikutus Onko se lisännyt vaurautta? Onko se parantanut taloudellista toimivuutta, talouden toimivuutta, työllisyystilannetta? Onko direktiivi parantanut tilannetta vai onko se he, vähän niin kuin he, onko se nyt heikentänyt tilannetta? Ja nyt siirryn taas puhumaan toisella kielellä, eli islamin kielellä. Useat maat ovat todenneet emät, että julkisten palvelujen taloudelliset aspektit on alistettu muiden direktiivien alaisiksi, jos ajatellaan posti, toiminta rautatieliikennettä. Eli tässä on kyse jonkinlaisesta itsesuojelu mentaliteetista ja mielestäni tämä itsesuojelumentaliteetti on kovin lyhytnäköistä. Minä olen usean vuoden toiminut ministerinä. Tuolloin vastuualueisi kuuluivat myös rautatiepolitiikka, Jokaisella maalla on omat säädöksensä, omat norminsa, omat lainsäädäntönsä, jotka liittyvät rautatie, rautateiden toimivuuteen. Mutta voin sanoa, että saldo oli aika lailla kielteistä koska jos ajattelemme nykyajan, nykymaailmaa, nykyajan maailmaa, globalisaatiota, mehän kaikki tiedämme, kuinka paljon siellä on esteitä, haittoja. Ne ovat todellisia, todellisia pahoja esteitä huolimatta siitä, että yritämme toteuttaa direktiiviä. Nämä esteet ovat vielä todellisuutta. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you very much indeed, Mr. kiitos oikein paljon, Rene Crow. Puhujista vielä. Trenta Filides, unohdin mainita hänet aikaisemmin. Hän on GUE NGL-ryhmän koordinaattori. Sitten Romaniasta ja Puolasta edustajat. Meillä on paljon aikaa, jos haluatte vielä käyttää puheenvuoron, tai jos joku jo aikaisemmin puhunut haluaa palata vielä puhumaan. Meitä kiinnostaa tässä vaiheessa erityisesti kokemuksenne siitä, miten on tarkasteltu lainsäädäntöä, miten on kom- kommunikoitu vastuullisille viranomaisille näistä seikoista. Jos haluatte puuttua näihin asioihin, niin pyytäkää puheenvuoro tai täyttäkää tällainen lomake, pyydän. Mutta nyt kuitenkin Tanta Filides edustan ensin. Sitten Paskemanes. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on erittäin erittäin hyvä tilaisuus saada palautetta kansallisilta parlamenteilta. Kiittäisin tästä mahdollisuudesta. Kiittäisin tämän tilaisuuden järjestämisestä, mutta haluaisin painottaa muutoksia, joita kollega Gebhardt sai aikaiseksi tässä direktiivissä. Todella tätä pitäisi, kuulua Gebhard, tätä pitäisi kutsua Gebhardt-direktiiviksi eikä Bolkestein monia monimutkaisia tekijöitä liittyy tähän ja ne vaikeuttavat täytäntöönpanoa ja lainsäädännön siirtämistä kansalliselle tasolle, jos ajatellaan tilastotietoja, joita saadaan komission helmikuisesta kertomuksesta. 13 jäsenvaltiossa on täytäntöönpantu puitteita, mutta kymmenessä muussa jäsenvaltiossa – direktiivi on nyt kansallisissa parlamenteissa ja kahdessa jäsenvaltiossa. Mitään ei ole saatu päätökseen ajatellen tarvittavia lainsäädäntömenettelyitä lainsäädännön siirtämiseksi kansalliselle tasolle. Jäsenvaltioita tämän asian tulisi huolestuttaa. Ja meidänkin pitäisi ajatella sitä, miten voidaan saada jäsenvaltiot huolehtimaan monimutkaisesta täytäntöönpanosta, mutta pitääkö meidän painosta, ja jäsenvaltiot eivät ole vielä valmiina? Joten tämä painostaminen saattaa vain johtaa lisäongelmiin, joten ehkä meidän pitäisi tässä jaksa odotella hiukan pidempäänkin. Selvä, katsotaan. Jotkut ovat ehkä liian malttamattomina tässä ajamassa takaa tuloksia. Edustaja Paskaa Romaniasta. Kiitos puheenjohtaja tästä kutsusta tulla tänne keskustelemaan kollegojen kanssa. Haluan tervehtiä kaikkia Euroopan parlamentin kollegoja, kansallisten parlamenttien kollegoja. Romaniassa on tehty valmistelua ja työtä ennen EU-jäsenyyttä, mutta me teimme jo sitä ennen screening-hankkeita, jotta, joilla myötä voisimme poistaa erilaisia esteitä, mukaan lukien kielellisiä esteitä. Direktiivin siirtäminen lainsäädäntö edellytti myös lupamenettelyanalyysiä. Se, me olemme yksinkertaistaneet näitä menettelytapoja, jotta voisimme vähentää lukuisia pyyntöjä. Näin me pystymme poistamaan esimerkiksi vaatimukset sertifioinnista, esimerkiksi kopioiden lupamenettelypyynnöistä. Me olemme myös puhuneet yritysten ö, statuksesta, olemme myös puhuneet silloin, jos muut jäsenvaltiot haluavat toimia Romaniassa, ei ole ollut mitään lisävaatimuksia lupamenettelyjen suhteen, mutta meillä on kuitenkin joitakin tapauksia, joissa nämä vaatimukset ovat olleet perusteltuja, mutta meillä on myös ollut selityksiä ja hyvin selkeitä perusteluja mitä tulee sitten kahdenväliseen arviointiin, jäsenvaltiot ja komissio voivat tehdä ihan osuvia yhteenvetoja niistä alueista, joita ei ole riittävästi harmonisoitu, jotta voitaisiin saada kaikista parhaimmat toimintatavat. Uh, thank you very much indeed, Mr. Kiitos oikein paljon, hyvä Paskaa. Seuraavana edustaja Banjas, Puolan senatista. Toivottavasti ensin nimen oikein. Przewodniczący za zaproszenie i udzielenie głosu. Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, palveludirektiivi on siirretty Puolan kansalliseen lainsäädäntöön maaliskuussa 2010 hyväksytyllä lailla palvelujen järjestämisestä Puolan sisällä – joka asettaa horisontaaliset säännöt ja se sisältää 2007 täytäntöönpanoasetusta. Täytäntöönpano hyväksyttiin molemmissa parlamentin kummassakin kamarissa ja siitä keskusteltiin laajalti suuren yleisön kanssa. Edesmennyt Lech Kaczynski allekirjoitti lain välittömästi ja se 10. huhtikuuta alkaen – 2010, 10 suhtikuuta alkaen se on ollut voimassa. Ja tehän tiedätte hyvin, että mikä, miten merkityksellinen symbolinen päivämäärä tämä on meille. Nyt huomiota täytyisi kiinnittää ainakin Puolan kohdalla erityisesti tiettyihin kumouksellisiin säädöksiin, jotka koskevat hallintoa tässä tarkoitan hallinnon yksinkertaistamista. Meillä on nyt eh, institutionaalisella tasolla tilanne sillä että sitten kun tietty ajanjakso on kulunut ilman minkälaista vastausta tietyn elimen taholta, niin silloin hakija saa automaattisesti luvan eh, suorittaa eh, tätä alaa koskevaa liiketoimintaa. Ja ja silloin, kun tämän luvan myöntämisajankohtaa ajankohtaa pidennetään, tämäkin on aika kumouksellinen juttu puolessa. Ja meidän täytynee viilata meidän asianomaista lakoja aika lailla, koska tämä on uuden, uudenlainen konsepti koko meidän juridisessa järjestelmässämme sen suhteen, miten julkishallinto nyt toimii ja on yhteydessä tavallaan asiakkaisiimme. Ja tämän halusin tuoda esiin tässä vaiheessa. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia, herra Banjos. Kiitos, että toitte esiin Puolan esimerkin. Pari kommenttia minulta. Olemme saaneet päätöksen puhujalistan ja Edustaja Gebhardt saa pitää loppupuheenvuoron hetken kuluttua ja sitten siirrymme seuraavaan osioon. Ehkä yksityiskohtaisemmin voimme puhua silloin yhden lukun järjestelmästä. Toivon, että pyydätte paperilla tai muuten puheenvuoroa tuohon osioon myös. Meidän kannaltamme minusta tuntuu, että yksi tärkeimmistä aspekteista tässä direktiivissä on se, että – ensimmäistä kertaa on tämä vastavuoroinen arviointi, joka on nyt käynnissä. Olisi ehkä kiinnostavaa kuulla muissa puheenvuoroissa, joita kansallisten parlamentin edustajat täällä pitävät, on se, miten pitkälti tästä on raportoitu parlamenttiin, miten pitkälti tämä on hallinnollinen prosessi pelkästään, koska se konsepti, että eri maat tai periaatteessa kaikki maat kokoontuvat täysistuntoihin – vertailemaan kokemuksiaan ja katsomaan lainsäädäntöä, jota on tarkasteltu. Tämä on valtavan suuri harjoitus. Jos katsotte tuota neuvoston kertomusta, joka on siellä asiakirjojen joukossa, niin yli 19 000 erityistä vaatimusta on olemassa, jotka liittyvät rajat ylittäviin palveluihin. Tämä on siis valtava työtaakka. Mutta tämä läheinen yhteistyö ja kokemusten vaihto on uutta eurooppalaisen lainsäädännön tarkastelussa. Ja meitä kiinnostaisi kuulla teidän ajatuksia tästä menetelmänä, poliittisena prosessina. Koska tietenkin tämä saattaisi olla toimiva muillakin aloilla, joissa on tehtävä läheisempää yhteistyötä, jotta voidaan vaihtaa kokemuksia ja hoitaa, käsitellä sellaista lainsäädäntöä, joka hidastaa tehokkaamman sisämarkkinoiden toiminnan samalla tietenkin kunnioittain jäsenvaltioiden absoluuttista oikeutta suojella omia kansalaisten etuja, kun ajatellaan yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä. Tuo asiassa on uusi merkittävä prosessi, jonka profiili ei ole kovin kummonen julkisesti, koska tätä työtä tehdään pitkälti hallinnollisena työnä tällä hetkellä, joten tähän olisi mielenkiintoista kuulla kantojenne. Ja toiseksi, edustaja Panjusin puheenvuoro, joka liittyi hallinnollisiin menettelyihin ja siihen, että monissa tapauksissa todettiin tehdystä työstä palveludirektiivin osalta, että – Yksi ongelma yritysten osalta oli se, että annettiin lupaa, mutta ei saatu koskaan vastausta ja sitten lähdettiin toisaalle, johonkin muuhun maahan esimerkiksi. Ja tuo, että ei vastata, oli selkeästi yksi esteistä sisämarkkinoilla. Hyvä, että edustaja Banes otti tämän seikan esiin. Minusta tuntuu, että yritykset Puolassa, puolalaiset kansalaiset, jotka haluavat asettautua muuhun kaupunkiin, saavat myöskin vastauksen, hyötyvät siitä, että vastaus saadaan näiden uusien sääntöjen pohjalta. Tänään aamulla kävin keskusteluita brittihallinnon kollegoiden kanssa ja nyt näyttää siltä, että tämä Direktiivi yksinkertaistaa yritysmaailman toimintaa myöskin maan sisällä. Ja siksi haluaisin kuulla, oletteko samaa mieltä tästä ajatuksesta. Mutta se, että pyyntöihin ei vastata selkeästi osoittaa, että näin on. Yritysmaailma on nyt parempi puolalaisille yrityksille, ei ainoastaan rajat ylittävässä työssä, vaan oman maan sisällä myös. Tämä on jo kiinnostava tosiasia. Ja tämä on tulosta siitä, kun sisäisesti lähdetään tutkimaan omaa lainsäädäntöä. Olisi kiinnostavaa kuulla näistä kahdesta aiheesta lisää. Huomasin, että joku siellä takarivissä, halusiko siellä joku jättää puheenvuoron, kukakohan se oli? Ei, joku siellä, jaha, ette pyytänytkään puheenvuoroa. No, selvä. Joten tässä minun kaksi huomiotani ja ehkä voisin pyytää kollegoitakin kommentoimaan sitä, onko minun teoriani tällä alalla nähtävissä myöskin käytännössä. Onko teillä käytännön kokemusta näistä asioista? Jos muut kollegat eivät halua tässä ensimmäisen osion aikana pyytää puheenvuoroa, pyytäisin ehkä Evelyn Gebhardtia esittämään yhteenvedon ehkä tästä aiheesta ja sitten avata samalla tuon toisen osion keskustelun. Kiitos. Ja, eh, Kiitoksia nyt oikeastaan asetit minut varsin vaikeaan tilanteeseen, puheenjohtaja, koska te puhuitte asiasta, jota ei ollut tarkoitus käsitellä lainkaan täällä. Mutta <clears throat> ehkä siihen nyt voidaan lyhyesti päät, äh, puuttua, eli tähän keskinäiseen arviointiin, jota on kaavailtu. Haluan nyt muistuttaa kaikkia läsnäolijoita siitä, että Euroopan parlamentti ensimmäisessä käsittelyssään hylkäsi tämän keskinäisen arvioinnin – oikeastaan lähes yksimielisesti, siis kaikkien poliittisten ryhmien äänille, koska me sanoimme, että tämä on liian byrokraattinen juttu ja Euroopan komission jäsenvaltiot itse halusivat nimenomaan sitä. Ja siksi sitten toisessa käsittelyssä sanoimme, että okei, että jos jäsenvaltiot sitä haluavat, niin mikä siinä? Voivat niin, voivat niin tehdä ja saavatkin niin tehdä. Emme tietenkään voineet niitä estää, mutta ei se nyt merkitse sitä, että Euroopan parlamentti äh, jotenkin olisi asentanut tämän byrokratiaa hirviön, koska sellainen se on. Sanon se nyt vaikkapa Puolan kohdalla. Äh, Puolan täytyy arvioida, mitä kaikissa muussa 26 jäsenmaassa on tehty, ja taas toisinpäin. Sehän on aivan mieletön työmäärä, ja äh, kun lähtee valvomaan eurooppalaista oikeutta ja, ja miten sitä toteutetaan. Tämä minun henkilökohtainen näkemykseni tästä ja te asetitte minun aika vaikeaan tilanteeseen, että minun piti sanoa tämä ja muistuttaa siitä, mitkä, miten, miten asia oikein oli tuolloin. Se, mitä nyt olen kuullut teistä vastauksista, ja joka minusta oli hyvin tärkeä asia, on kuitenkin sellainen asia, että haluaisin kuulla vähän enemmänkin siitä, miten vahvasti poliittinen taso, siis parlamentissa – käsitteli tätä, tätä screenausta, tätä näiden oikeuksien selvittämistä, jotka täytyisi poistaa tai joita täytyisi muuttaa. Missä, miten vahvasti poliittinen taso käsitteli tätä, eikä pelkästään byrokratian taso tietenkin virkamiehet tekevät hyvää työtä, ei se ole minulle ongelma, mutta on kuitenkin hyvin monia päätöksiä, jotka ovat kovin poliittisia tällä sektorilla. Siksi olisi tärkeää myös saada vielä selkeämmin kuulla, miten vahvasti poliittinen taso on ollut mukana tässä screenauksessa, tässä tarkistamisessa. Tiedän, että yksittäisessä valtiossa tämä on ollut vahvasti esillä. Minulla on vaikutelma, että muissa valtioissa tämä on jätetty viranomaisille tai virkamiehille tämän koko tämän asian rakentaminen, ja olisi vielä kerran varmasti kuullut hieman enemmän. Toinen asia, joka minusta on kovin kiinnostavaa, jota olen, josta kuulinkin täällä, on tämä hyvin erilainen lähestymistapa, hyvin erilaiset konseptit, miten lainsäädäntöä on hoidettu, jos jossakin valtiossa horisontaalilla tasolla, niin kuin myös kollega Italiasta kertoi, Herkasoli, ja olisi mukavaa, herra Kasoli, jos te voisitte hieman tarkemmin kertoa, millä tavalla tämä onnistui Italiassa. Ja tämä vastaesimerkki on nyt se, mitä ranskalainen kollega herra Kuu sanoi, että siellä on käytetty hyvin spesifia lainsäädäntöä. Tässä on oikeastaan kaksi esimerkkiä siitä, miten eri tavalla tämä konsepti oli, tai lähestymistapa on rakennettu. Olisi kiinnostavaa kuulla, mitä mitä konkreettisia muutoksia tapahtui, miten se vaikutti itse lainsäädäntöön tuossa jäsenvaltiossa tässä yhteydessä. Tässä minulla on vielä hieman lisäselvityksen tarvetta, mutta kernaasti myös otan myös postitse tai sähköpostitse yhteyttä kansallisiin parlamentteihin, mutta kuitenkin tämä on tärkeä asia. Eh, mutta kollegat ovat vahvasti voimakkaammin keskittyneet tähän toiseen kohtaan, eli tähän yhtenäiseen yhteen luukun osoitteeseen tai yhteen yhteyshenkilöön tai yhteystahoon. Ja helpottaisi sitten eh, tätä yhteydenottoa jäsenvaltioiden tasolla. Siksi olenkin jännittynyt siltä osin, mitä meidän kollegamme, kollegamme toisella kierroksella kertovat tästä erityisestä asiasta. Well, uh, thank you very much indeed. Kiitoksia. Kyllä me pidämme aikataulusta kiinni ja meillä on kyllä paljonkin puheaikaa jäljellä. Ja nyt lopetetaan tämä kolmen minuutin rajoitus, koska täällä on hyvin harva, joka on puhunut niinkään pitkään. Ja toivottavasti voimme sitten saada aikaa jonkinlaisen vuoropuhelun. No, ehkäpä meidän voisimme käyttää hieman enemmän aikaa tähän yhteen yhteyspisteen periaatteeseen – yhden yhteyspisteen periaatteeseen tai yhteysosoitteen periaatteeseen. Olisi hyvä kuulla teiltä näistä kokemuksista. Voimme olla tietenkin joustavia tämän sisällön suhteen. Tiedän, että Rova Botten halusi aloittaa keskustelun tästä yhteysosoitteesta, mutta olen valmis ottamaan myös muita puheenvuoropyyntöjä vastaan, jos te vain näytätte merkin tai lähetätte puheenvuoropyyntölapun. Ehkä Rova Botten voi aloittaa tämän keskustelun ja sitten jos joku meikäläinen kollega haluaa puhua Ruotsuun muun muassa, niin mikä siinä? Sitten jatketaan keskustelua tältä vai Rova Bottona aloittaa. Thank you, Mr. Norway has established an electronic... Kiitos, puheenjohtaja. Norjassa on keskitetty yhteyspiste, elektroninen piste, jossa palveluntarjoajat saavat tietoa siitä, miten voidaan asettautua tarjota palveluita Norjassa. Se on ensimmäisen sukupolven bsi järjestelmä jonka kautta halutaan myös antaa enemmän tietoa muille kuin Norjan kansalaisille palvelun tarjoajille. Norjassa on otettu tämä osaksi normaalia toimintaa ja osa palveludirektiivistä on siirretty kansallisen lainsäädännön käyttö kansalliseen lakiin. Screenin työ on tehty ja tämä yhteyspiste on otettu käyttöön. Jälleen kerran puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain tulla tänne parlamenttien väliseen kokoukseen ja lyhyesti puhua palveludirektiivin täytäntöönpanosta Norjassa. Thank you very much, Mrs. Would you mind... Kiitos oikein paljon, edustaja Botton. Voisinko vain esittää kaksi kysymystä tuosta keskitystä yhteispisteestä. Nämä kysymykset ovat nousseet esiin keskusteluissa ja muut kollegat ovat esittäneet näitä kysymyksiä aikaisemmin. Edustaja Gebhardt myös johdannossaan. Yksi on se, monellako kielellä tämä yhteispiste on tarjolla? Norjaksiko vain vai muilla kielillä myös? Ja jos muilla kielillä, niin millä muilla kielillä tietoa voidaan saada? Toiseksi, yksi kysymys, joka on otettu esiin erityisesti yritysten puolelta. Täällä on hyvä tietopaketti siellä asiakirjojen joukossa. Siinä on yhteenveto täytäntöönpanon tilasta tällä hetkellä. Onko teillä keskitetyt yhteyspisteenne myöskin yhteydessä muihin lupia myöntäviin tahoihin? Voisi saada siis tietoa, mutta myöskin samalla täyttää muodollisuudet, rekisteröityä tämän yhteyspisteen kautta norjalaiseksi yrittäjäksi. Onko teillä vastauksia näihin kysymyksiin? Olisi kiinnostava tietää. Samantyyppisen kysymyksen esittäisin muille kollegoille, jotka täällä ovat. Tämä on mielestäni mielenkiintoista. Mä pyrkiä vastaamaan ensimmäiseen kysymykseen, koska tiedän, että englanniksi myös, mutta en tiedä, onko muita kieliä käytössä. Mr. Chair, uh, regarding the... Puheenjohtaja, tästä kysymyksestä, miten se pantu täytäntöön ja miten se näkyy muissa palveluissa. En nyt tiedä, kuinka monta palvelua tässä on mukana, koska tämä on suhteellisen uusi järjestelmä ja me olemme siirtymässä tässä toiseen sukupolveen tasoon ja yritämme parantaa sitä. Nyt meidän täytyy käyttää aikaa siihen, että, että mihin tämä järjestelmä linkitetään. Meillä on myös sellainen järjestelmä, että voidaan käyttää EUn, voidaan linkittää myös EUn järjestelmiin tämä. Kiitos. Very much. Mr. Nesvik, wasn't it? I'm sorry. I... Kiitos, herra Nesvik. En nähnyt nimenne. Edustaja Lekku, halusitteko käyttää tässä vaiheessa puheenvuoron? Olkaa hyvä. Oui, merci. Kiitoksia. Minä halusin vastata tähän kysymykseen ja täsmentää Ranskan toimintamallia. Meillä on Ranskassa parlamentti, joka on toimivaltainen lainsäädännöllisissä kysymyksissä, mutta, mutta suuri osa tästä direktiivin siirtämisestä, sen transpositiosta tulee riippumaan hallituksen toimivaltuuksista, eli hallituksen, jolla on valtuudet luoda säädöksiä, asetuksia, sääntöjä. Eli suuri työ on tehty, työryhmä on perustettu, hallituksen toimivallan alla. Se on pieni yksikkö. Se tekee arviointityön ja, ja tutkii, miten direktiivin lainsäädäntö, Ranskan lainsäädäntöön muuttaminen, mitä, mu, mitä muutoksia se edellyttää ehkä Ranskan sisäisessä <clears throat> toiminnassa. Mutta jos ajatellaan tätä parlamentaarista aloitetta, niin ei ole varsinaisesti mitään alueellisten paikallisten viranomaisten aloitetta. En tiedä, onko 27 jäsenmaan joukossa esimerkiksi Saksan lendereissä vaikutusta eri lendereihin, jotka ovat siis ala, alue, alueellisia aloitteita. Voiko se vaikuttaa muihin lendereihin? Ranskassa ei näin ole. Tässä on kyse siitä, että jos halutaan rekisteröityä, jos jos jo moraalinen tai juridinen tai fyysinen henkilö haluaa rekisteröityä, se on mahdollista, mutta se on myös informointikeskus, infopiste. Siellä, siellä on taattu pääsy internetiin, eli se pitää eriyttää hyvin. Siellä voi suorittaa hallinnolliset toimenpiteet, sitä pyritään yksinkertaistamaan. Sieltä myös saa tietoa, joka on koko ajan tärkeämpää, johdonmukaisempaa, tiivistetympää Tämän myötä voidaan myös jäsenvaltioille, eli siis toisen vallan edustajalle tutkia, miten tämä säädöstö on toteutettu Ranskan lainsäädännössä. Tätä on jo ryhdytty toteuttamaan ja se on pikkuhiljaa nyt siirtymässä Ranskan kansalaisten jokapäiväisiin tapoihin. Now I got, uh, Mrs. Uh, Kiitos oikein paljon IMKO-valiokunnasta. Edustaja Tyn ensin. Olkaa hyvä. This is a <clears throat> completely different... Uh, no, tämä on täysin eri juttu ja teknisempi sellainen. Tämä on kovin kiinnostava ja, ja mukavaa ja tärkeää äh, tavata kansallisia parlamentaarikkoja täällä. Nyt täällä puhuttiin sitä videokonferenssista, joka on järjestetty ja sanoitte, että jos parlamentilla on, kansallisessa parlamentissa on näitä laitteita, voisimme toistaa tällaisen. Se pitäisi, sitä pitäisi tehdä mahdollisimman usein, ja jos parlamentilla ei ole näitä laitteita kaikissa pääkaupungeissa sitten on. Meillä on Euroopan parlamentin edustusta tai Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, jossa on tarvittava laitteisto, joka mahdollistaisi meidän viestintämme Ja tällaisia kokouksia pitäisi järjestää hieman useammin, jotta säästettäisiin myös se matkustamisen vaikeus mutta kuitenkin rohkaisisin eh, meitä itsemme ja vieraitamme olemaan eh, enemmän yhteydessä käyttämään eh, sitä olemassa olevaa tekniikkaa. Kiitos oikein paljon tuosta muistutuksesta. Ehkä voisimme aktivoida tuon mahdollisuuden. Stefan, joo. Oui, alors ça tombe bien, je voudrais, je voulais... Niin, minäkin halusin osallistua keskustelua. Minä tervehdin tässä kaikkia kollegoja. Tietysti erityisesti ranskalaista kollegaa haluan tervehtiä kaikkia. Se on erittäin tärkeää, että keskustelemme tästä monimutkaisesta direktiivistä, joka koskettaa hyvin monien ihmisten elämää. On hyvä, että voimme keskustella yhdessä. Ranskan kollega vähän veti minulta mattoa jalkojen alta, kun hän puhui soveltamisalasta. Te olette molemmat sanoneet, että tämä soveltamisala on hyvin laaja, kattava ja ehkä se on myös jo, jos, jossain määrin epäselvä, koska lainsäädäntö poikkeaa jonkin verran jäsenmaista toiseen, mutta jos puhutaan Ranskasta tästä talouden modernisoinnista tai matkailupalvelujen nykyaikaistamisesta, sehän on ihan palveludirektiiviin liittyvää aluetta, mutta puhuitte myös sairaaloiden nykyaistamisesta. Minusta se nyt ei ihan ole tämän palveludirektiivin alajan kuuluvaa. Kyllä se kuuluu enemmän julkiseen, julkisten laitosten toisenlaiseen toimintaan aspektiin. Se ei kuulu ihan suoraan tähän soveltamisalaan. On puhuttu myös toisesta monimutkaisesta alueesta. Ne ovat kaikki nämä harmaat alueet. Evelin Gebhardt puhui niistä äskettäin, joita, joita palveluja voidaan sulkea pois. Meillä on luetteloita laadittuina. Meillä on paljon harmaita alueita peruspalveluissa, jos ajattelemme kansalaisten jokapäiväistä elämää vaikeassa elämänvaiheessa. Meillä on lääket terveydenhuoltopalveluja, sosiaalipalveluja. Aivan varmasti tullaan käymään keskusteluja. Meillä tulee olemaan vaikeuksia soveltaa näitä käytäntöjä maaperällä. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kanssa. Meidän, tämä on erittäin monimutkaista teille, mutta se on myös sitä meille. Good. Uh, and, uh, Mr. Kiitos. Edustaja Sefcik. Uh, in my first remark. Kiitos. Kiitos. In the... Niin kuin sanon alkupuheenvuorossa, niin Tsekin tasavallassa meillä on 15 eh, eh, kesitettyä yhteispistettä, 13 eri alueilla ja kaksi pääkaupunki Prahassa. Ja tämän rinnalla meillä on eh, kotisivut www.business.cz ja on tärkeää, että kotisivuilta mahdollistetaan tämä hyvin helppo yhteydenpito. Ja mitä tämä tulee tähän arviointiin ja täytäntöpanon vastuullisuuteen, tässä tasavallassa vastuullinen ministeriö on, on teollisuus- ja kauppaministeriö, on se ministeriö, joka tästä vastaa meillä. So Mr. Mr. Sefcik, can I assume... from Herra Sefcik, voisinko olettaa business info CZ Onko tämä siis englanniksi tämä tieto myös, eikä vain tsekiksi? Check and... Se on tsekin kielellä ja osittain myös englannin kielellä. Maybe in German. Ehkä saksaksikin. Se riippuu vähän kiinnostuksesta eri maissa. Uh, good. Now, could I, um, uh, are there some other colleagues? Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat kommentoida näitä keskitettyjä yhteyspisteitä. Tiedän, että tämä on merkittävä edistysaskel. Mielenkiintoista olisi ehkä katsoa lukuja, joita sain brittivirkamieheltä, joita tapasin tänään aamulla. Ehkä kiinnostaisi tietää, että brittiyhteyspisteet otettiin käyttöön joulukuussa 2009. Helmikuusta eteenpäin pyyntöjä, tietopyyntöjä on saatu ja sieltä on ladattu yli tuhat kyselyä kuukaudessa, 1300 kyselyä maaliskuussa. En tiedä kuinka moni näistä toteutuu, mutta tämä on kuitenkin osoitus siitä, miten paljon potentiaalista kiinnostusta voi olla ihmisiltä, jotka haluavat perustaa yrityksen jonkin toiseen maahan. En tiedä, onko teillä muilla tämän tyyppisiä lukuja, joita haluatte kertoa, mutta mielellämme haluaisimme enemmän tietoa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä jäsenvaltiosta koskien erityisesti keskitettyä yhteyspistettä? Tiedän, että Evelyn Gebhardt halusi kommentoida edelleen aina Evelynille puheenvuoron, mutta mielellämme siis kuulemme kommentteja tästä aiheesta myös. Kiitos. Ja, danke schön. Ich wollte gerne auch die Frage... Kiitoksia. Olisin puuttunut vielä kysymykseen, joka tuli ranskalaisen kollegan suusta, ja että mikä tilanne on Saksassa ja miten tämä istuu tämä federalistiseen järjestelmään, koska tämä liittovalijajärjestelmä se on kuitenkin vaikea, vissi vaikeus, koska e, siihen, että luodaan tällaiset keskityt yhteyspisteet, niistä vastaavat osavaltiot ja pelkästään osavaltiot. Tiedän, että talousministeriä Berliinissä on yrittänyt saada Äh, tätä hommaa koordinoitua, mutta se epäonnistui. ja jokainen osavaltio hoitaa ratkaisut omalla tavallaan ja tämän keskitetyn yhteyspisteen osalta. Tämä on harmi, koska tämän myötä tilanne mutkistuu ulkomailta tulevien palveluntarjoajien äh, kannalta. Ehkä kuitenkin tässä löytyy vielä mahdollisuus löytää yhtenäinen portaali. Ajatus on ainakin esitetty, että sitä voitaisiin helpottaa, että esimerkiksi omassa kotiosavaltiomme Baden-Württembergissä eh, kaksi kumppania hallituksessa eivät pystyneet sopimaan tästä, siksi meillä on kaksinkertainen järjestelmä. Yhtäältä meillä on yhden kamarin järjestelmä ja sitten on tällainen kunnallinen järjestelmä. On siis eh, kamareissa on eh, tällainen yhteyspiste ja sitten paikallishallinnossa kunnissa on sitä omansa Tämä on tietenkin ongelma, mutta, mutta ilmeisesti mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut. Tämä tarkoittaa sitä, että Saksassa meillä on vielä vähän, vähän parantamisen tarvetta, ainakin yksinkertaistamisen osalta niin, niitä silmällä pitää, jotka tulevat ulkomailla, ulkomailta. Mutta kuten sanottu, tässä pyritään yhtenäiseen portaaliin, jotta sitten ihmiset tietäisivät, mihin, mihin, minkä tahon puoleen on syytä kääntyä. Toivottavasti tämä tulee toimimaan lähitulevaisuudessa. Minusta ei ole kiva, jos tilanne pysyy ennallaan, koska se ei ole se, mitä me olemme kuvitelleet Euroopan parlamentissa sen suhteen, mitä me haluamme tehdä. Tässä yhteydessä haluan vielä muistuttaa siitä, että omassa alkuperäisessä ehdotuksessani minun mietinnössäni palveludirektiivistä ehdotin aikanaan, että, että myös Euroopan tasolle, että Euroopan tasolla pitäisi saada Euroopan tasolle pitäisi saada, eh, että Euroopan tasolle pitäisi saada tähän koordinoiva elin, siis Euroopan tasolle, jotta tämä voitaisiin saada niin kuin ikään kuin yhteen äh, nippuun, mutta parlamentti ei, parlamentin enemmistö ei kuitenkaan sitä kannattanut. Se oli harmi, että tämä ajatus ei mennyt läpi, jolloin oltaisiin, oltaisiin voitu oppia parhaista käytänteistä mutta ehkäpä tällaiset keskustelut, niin kuin tämän päivän keskustelu, auttaa tässä, jotta näissäkin asioissa päästäisiin eteenpäin. Ainakin toivon niin. Mm, minulla niin olisi myös kysymys, niin kuin kollegani sen esitti puheenjohtajani, siis, onko on jotakin lukuja, dataa ja faktaa, kuinka moni on jo ottanut yhteyttä tällaisiin keskitettyihin yhteyspisteisiin ja millä kielillä tätä tarjontaa on. Kyllä tämä on kyllä ihan tärkeä kysymys. Kun ajattelen Saksaa, minusta olisi harmi, jos olisi pelkästään saksan kielellä, koska meillä on monia, monilla palveluntarjoajilla ei ole mahdollisuutta operoida saksaksi. Pitäisi ainakin olla jokin toinen kieli, kuten englanti. Mutta tämäkin olisi yksi kysymys, joka minua kiinnostaa. Miten tämä kielten käytettävyys on toteutunut eri jäsenmaissa. Yes, thank you very much, Evelyn. I'm sorry interrupting you, but I just wanted... Kiitos oikein paljon. Anteeksi keskeytys. Joe Danille vain sanoin sihteeristöstä, että toivon, että Martin Pratt voisi käyttää puheenvuoron, jos hänelle sopii. Hän on vastuussa komissiossa palveludirektiivin täytäntöönpanosta ja paljosta tehdystä työstä. Ehkä hän haluaisi kommentoida – joitain kohtia. Tuolla meille vähän faktojakin tähän keskusteluun. Nyt saattaisi olla hyvä ajankohta, jos tämä hänelle vain sopii. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Tästä aiheesta, josta nyt keskustelette, siis keskitetyn yhteispisteen luominen jäsenvaltioissa – Minun on sanottava, enkä sano tätä siksi, että täällä on edustajia kansallisista parlamenteista, minun on sanottava, että tämä on alue, jolla jäsenvaltiot ovat tehneet paljon tärkeää työtä. Hyvää edistystä on saatu aikaiseksi. Tämä on valtava tehtävä. Hyvin kunnianhimoinen hanke. Ja meidän on pidettävä mielessä, että nyt on 22 toimivaa keskitettyä yhteyspistettä ja viisi puuttuvaa toivon mukaan. Saadaan toimintaan pian. Kuten osan on sanottu, kyse on ensimmäisen sukupolven keskitetyistä yhteyspisteistä, joita on tarpeen parantaa ja kehitellä ajan myötä, mutta on muistettava se, että nyt puhutaan yhteyspisteistä, joista tulee e-hallintokeskuksia pisteitä tulevaisuutta ajatellen, joten ne ovat olemassa pitkän aikaa tämän jälkeen. Merkittävää palveludirektiivin täytäntöönpanossa on se, miten paljon on vertailtu parhaita käytäntöjä, miten paljon jäsenvaltiot ovat tehneet työtä. Jäsenvaltiot ovat järjestäneet tällaisia jamboree-tapahtumia, jolloin voidaan vaihtaa kokemuksia teknisesti siitä, miten keskitettyjä yhteispisteitä voidaan perustaa. Yhdessä on kehitelty yhteistä logoa, jotta voidaan tunnistaa EUn, Euroopan tasolla keskitetty yhteyspiste – ja sitten, että voidaan tarjota palvelua muilla kuin kansallisilla kielillä, vaikka tällaista vaatimusta direktiivissä ei ole. Eli minusta tuntuu, että komissio ei usein näin tee, mutta nyt pitäisi kiitellä jäsenvaltioita ponnisteluissa tässä. Tämän pitkän aikavälin hanke. Nyt ei tärkeää ole se, että sanotaan, että nyt tämä on tehty, täytäntöpanojen määräpäivä on kulunut umpeen, vaan tie, nyt työn pitää jatkua, siitä on etua kaikille – yrityksille ja kansalaisille ennen kaikkea. Kiitos. Well, thank you for an encouraging report. Could I, could... Kiitos kannustavasta raportoinnista. Pari kysymystä kuitenkin. Olisi ehkä kiinnostavaa kuulla kantojanne tuosta screening-hankkeesta. Miten se etenee ja mikä on aikataulu? Toiseksi, muistuttaisitteko, kun meillä on yksittäinen brändin nimi keskitetylle yhteyspisteelle ja näin tämä tässä voisi jokainen sitten katsoa tuon oman yhteispisteensä. As- kiitos, kiitos puheenjohtaja. No logosta. Tämä on aika typerä juttu, mutta eh, tässä juristi puhuu. En nyt puhu siitä pitkään, koska olemme finalisoimassa tätä tavaramerkin rekisteröintiä. Sen pitäisi olla nyt minä hetkenä hyvänsä, että tämä eh, tavaramerkki suojataan Euroopan tasolla. ja, ja logosta. Se on ollut jäsenvaltioiden käsiteltävänä. Ja lainsäädäntö on edellytys tälle, tämän direktiivin täytäntöönpanolle, koska sen lisäksi, että hyväksytään horisontaalista lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon nämä direktiivin periaatteet, niin jäsenvaltioiden täytyy identifioida nämä vaatimukset kansallisessa lainsäädännössään, jotka täytyy sitten hyväksyä kulloinkin. Nyt on ollut todella, äh, tämä on ollut todella, todella tärkeä harjoitus ja se on antanut, äh, luonut läpinäkyvyyttä, joka on hyvin tärkeää myös. Se on yksi uutuus tässä palveludirektiivissä. Jäsenvaltiot ovat selvittäneet äh, sisäisiin markkinasilmälaiseen omaa lainsäädäntöään. Ja tämä on vielä kesken. Ne, missä se on kesken, niin, niin ovat aika myöhässä tämän lainsäädännön täytäntöönpanossa, mutta suuressa useimmissa jäsenvaltioissa, koska tämä oli e, ennakkoehto sille, että saadaan muutoksia lainsäädäntöön, se on finalisoitu. Toivottavasti tämä vastaa kysymykseen, niin mutta olen valmis vastaamaan antamaan lisää tietoa tarvittaessa. Good, okay. Well, thank you very much. No, selvä. Kiitos oikein paljon. Kysymyksiä saattaa tulla parlamentaarikko vierältämme. Nyt kuitenkin edustaja Schwab halusi käyttää puheenvuoron. Haluaisitteko puhua nyt? Ähm, nachdem Frau... Äh, Kiitos puheenjohtaja. Sen jälkeen, kun Martin Pratt komissiosta mainitsi tämän, tämän screenin prosessin, niin minäkin esittäisin kysymyksen läsnä oleville parlamentaarikoille jäsenvaltioista, missä määrin kansalliset hallitukset, jotka tämän screening-prosessin yhteydessä neuvottelivat siitä, että ovatko kansalliset säädökset mahdollisesti sellaisia, että he eivät ole sopusoinnussa palveludirektiivin kanssa? Ovatko parlamentaarikot o, o, ä, tietoisia siitä, että tietyt säädökset kansallisella tasolla mahdollisesti joudutaan poistamaan tai muuttamaan? Ovatko hallitukset ja parlamentaarikot, ovat, ovatko ne yhteisesti käsitelleet tätä ä, kysymystä? Thank you very much. So, um... Kiitos oikein paljon. No niin, haluaako joku nyt käyttää vielä puheenvuoron? Minulle se pitäisi no, Mä esitellä paljon aikaisemmin. Pahoittelen sitä, että täällä on monia komission kollegoita ja tiedän, että myös muiden jäsenvaltioiden hallinnoista on seurattu tätä kysymystä hyvin tarkkaan. Joten jos joku vieraistamme kansallisista parlamenteista haluaa vielä esittää muita kysymyksiä tai kommentteja, tässä vaiheessa keskitetystä yhteyspisteestä tai jostain muista seikoista, joista on kuultu nyt komissiosta tässä mielessä, niin voin antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Presidente. No, ehm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille yhden kysymyksen. Täällä puhuttiin siitä asiasta, että miten eri ihmiset voisivat saada tietyn määräajan sisällä informaatiota ilman, että heidän pitäisi kääntyä ammatillisten järjestöjen puolen tai oman hallintonsa puolen tai paikallisviranomaisten puolen. Tämä yksi keskitetty yhteispiste tai portaali toimisi. Meillä pitäisi näin ollen ainakin olla kaksi kieltä käytössä kansallisten kielten lisäksi, jotta voidaan todella tarjota eri maiden kansalaisille, toisten maisten kansalaisen mahdollisuus ottaa yhteyttä sen maan ö, toimijoihin, joissa he haluavat ryhtyä toteuttamaan jonkinlaista toimintaa, eli kaksi kieltä, johka olemassa olevien kansallisten kielten lisäksi. Se olisi hyvä asia. Kyllä, kiitoksia tästä. Onko muita kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä tai kommentteja? No niin, siellä. Ruotsista. Anteeksi, kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin kollegani Ruotsista sanoi, että, että me olemme tehneet kysynyt, olemmeko tehty päätöksiä parlamentissa mutta tämä kuuluu muuten virkamiestasolla ja siinä parlamentti ei ole ollut niinkään mukana. Tämä näin lyhyenä yhteenvetona. Kiitos. Uh, en nyt tiedä, voimmeko me tässä auttaa, mutta kiinnostava huomio. Ehkäpä tämä on sellainen asia, joka tulevaisuudessa tulee esiin, että kansallisparlamentit olisivat mukana. Mutta on kysymys kuitenkin kuluttajien oikeuksistakin, niin meillä on ollut jo kokoustamista tässä asiassa, että äh, herra Schwab, joka on esittelijämme, on kuunnellut kyllä sitä, mitä parlamentaarikot ovat asiasta lausuneet. Herra Leky, olkaa hyvä. Oui, très rapidement pour ne pas... Ihan nopeasti, etten tässä tässä käytä muiden aikaa, vaikka, vaikka ranskaksi aina sanotaan, että ei koskaan kaksi ilman kahta, ilman kolmatta, kaksi ilman kolmatta. Mutta Rova Vernio puhui täällä hyvin me, tästä monimutkaisuudesta. Minähän puhun sairaaloista, hän mainitsi siitä. Ei se kuulu suoraan direktiivin toimi sovellusalaan koska terveyspalvelut ovat, on suljettu pois siitä. Mutta minä halusin vain selittää, mikä oli tämä soveltamisala, jossa tämä transpositio voisi olla hyödyllistä, koska me liikumme hyvin monimutkaisella alueella. Rova Venno, minähän puhuin tästä la, nimenomaisesta laista. Ei tämä ole mikään ranskalaisten välinen mittele tai keskustelu, mutta halusin vain osoittaa, kuinka monimutkaista tämä direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön voi olla. Thank you very much. Um, anybody else um, before I... Kiitos oikein paljon. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron ennen kuin pyydän ehkä edustajan Gebhardtia kommentoimaan juuri noita seikkoja? Haluatko joku kommentoida jotain mitä tahansa, mitä tähän mennessä on käsitelty? Lainsäädännön siirtäminen sisäisiin sääntöihin. Tuntuuko siltä, että tämä myöskin helpottaa sisäisiä hallintomenettelyitä en saanut siihen ehkä vastausta. Ja keskitytty yhteispisteitä sanoit monia aiheita. Ehkä pyytäisin Evelyn Gebhardtia erityisesti, kun olet seurannut yleisöllisten palveluiden kysymystä ja terveyspalveluita, jos haluaisit kommentoida noita sekä tai jotain muita. Darf ich äh, vielleicht noch einmal auf die einheitliche... Saanko vielä palata vielä tähän keskitettyyn yhteyspisteeseen, koska se on niin tärkeä piste. Oletan, että tämä on kuitenkin eräs tärkeimpiä asioita palveludirektiivissä, kun ajatellaan palveluiden vapaata saatavuutta, koska se yksinkertaistaa yhteyksiä ja tuo tietoa esille. Kuitenkin minulla on sellainen vaikutelma, että, että vähän enemmänkin tällainen hallinnollinen asia – jossa parlamentti, josta parlamentissa varsin vähän keskustelua, mutta se on kuitenkin hyvin tärkeä asia. On hyvin erilaisista syistä on tärkeää, että meillä on keskitetty yhteyspistet ensinnäkin. Se, että siellä saadaan se tieto, joita palvelujen tarjoajat tarvitsevat, jotta voidakseen kunnioittaa niitä, niitä säädöksiä, joita kyseisessä maassa täytyy kunnioittaa – siis tiedon äh, toimittaminen, eikä, eikä toimita niin, että sitä pitää hakea sitä tietoa, miten työoikeus sanoo, mitä ympäristön suojelulainsäädäntö sanoo tai niin poispäin. Kaikki nämä säädökset, jotka hyvinkin äh, ovat olemassa joissa jäsenvaltioissa, sikäli kuin äh, jäsenvaltiot niin haluavat. Eihän kaikkea välttämättä tarvitse poistaa palodirektiivin tieltä. Ensinnäkin tämä tieton, tiedonhakupiste, toinen asia on se, että viranomaistyötä voidaan yksinkertaistaa monella tavalla. Meillä on tilaisuus keskustella koti kontujen kaupunginjohtajien kanssa, jotka ovat sanoneet, että kyllä, meille se oli kovin kiinnostavaa nähdä, että tämän yhdistämisen myötä me myös nykyaikaistimme oma hallintoa, koska me havaitsimme, kuinka vaikeata yrityksillä on päästä saada palveluja käyttöön, ei pelkästään ulkopuolelta, vaan myös omilta kulmilta myös näitä palveluja. Ja siinä sanottiin, että, me haluamme, että sitä halutaan soveltaa myös muille sektorille kuin pelkästään palveludirektiivin piiriin kuuluvilla, kuuluvilla sektorilla, jotta tämä toiminta helpottuisi. Tämä on toinen asia, minkä takia tämä keskitetty yhteyspiste on niin tärkeä ja kolmanneksi yksinkertaisesti nämä yksinkertaistaminen paljoille tarjolle itselleen. Ja tähän liittyy kysymys myös käytettävästä kielestä. Se on myös varsin tärkeä asia. Olen iloinen myös siitä, että Euroopan komissio on kehitellyt tätä yhteistä logoa, jotta saadaan myös tällaista näkyvyyttä. Minä luulen, että on yksi asia, joka vielä pitäisi, joka voitaisiin ottaa esille jäsenvaltiossa, nimittäin informaatio palvelujen tarjoajille niin, että tällainen mahdollisuus on olemassa saada keskitetty yhteyspiste, jonka puoleen voi kääntyä. E, ja keskusteluissa yritysten kanssa olen todennut, että monet PK-yritykset varsinkaan eivät tiedä, että tällainen keskitetty yhteyspiste olisi olemassa, että ne eivät tiedä tällaista mahdollisuudesta. Ja erityisesti PK-yrityksille tämä on erittäin tärkeää, tällainen tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että minä käyn myös Euroopan komission puolelle, että voitaisiin pohtia jonkinlaista informaatiotiedotuskampanjan järjestämistä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta liike-elämä tietää, minkälaisia mahdollisuuksia ylipäätään on tällä alalla ja minkä puoleen voi kääntyä, jotta tätä, tätä välinettä myös voitaisiin käyttää. Niin kuin tässä on muutamia asioita, jotka haluaisin vielä ottaa esille. Ja tässä kaipaan myös apua kansallisten parlamenttien kollegoita, jotta tämä myönteinen väline saadaan todellakin käyttöön ja jotta myös ihmiset paikan päällä näkevät jotakin myönteistä tässä. Tämähän ei ole mikään lainsäädäntö, jota tehdään noin vaan huviksemme, vaan auttaaksemme ihmisiä. Euroopan markkinoilla liikkumista varten ja sen huolestimiseksi, että, että saamme laadukkaita palveluja käyttöön ja että saataisiin myös vissiä kilpailua tälle sektorille, eikä sekään ole vailla merkitystä, jotta monopoleja ei synny tai että monopoleja voidaan särkeä tai rikkoa. Tämä, nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän keskitettyyn yhteyspisteeseen, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ja nyt jos kollegat eivät ole pyytäneet puheenvuoroa enää tästä keskitystä yhteispisteestä, niin siirtyisinkin saman tien seuraavaan asiaan. Well, I was going to make a, a proposal on that. Ajattelin tehdä ehdotuksen tässä yhteydessä. Me olemme olleet yhteydessä komissaisen Barnierin kabinettiin ja kysyneet, voiko hän tulla vähän aikaisemmin, koska minulla on sellainen tunne, että se olisi ollut mahdollista, mutta voimme ehkä pitää lyhyen tauon ja tavata vähän epämuodollisemmin. Tämä olisi mukavaa. Täällä on melko paljon kollegoita Martin Platt komissiosta, eli ehkä lyhyt tauko noin vartija yli viiteen. Toivomme, että komission jäsen on täällä noin 17.35 tai 40 ja sitten voimme saada vielä tuon päätösosion hoidettua. Epämuodollisen keskustelun jälkeen ehkä tai sen aikana haluatte ehkä esittää jotain asioita ja pyrimme puuttumaan niihin ennen tuota loppuosiota. Ja Martin Pratt ehkä voi meitä auttaa myös vähän epämuodollisemmin. Te olette jotenkin niin kaukana ja olisi ehkä mukava, kuten sanoin, vähän tehdä tällaista verkostoitumista. Jos tämä sopii, niin ehdottaisin, että Kokoonnumme jälleen varttia yli viisi, saatte mahdollisuuden hiukan oikeastaan jalkanne sitten loppukeskustelu. Pyytäisin edustaja Gebhardtia johdattelemaan ja esittämään loppupuheenvuoron. Ja sitten toivon mukaan komission jäsen tulee paikalle ja voimme kuulla häntä loppuosiossa. Jos tämä sopii, niin tehdään näin. En ole varma, onko tuolla ulkopuolella vettä tai jotain juomia, mutta voimme ehkä kokoontua tuossa ulkopuolella ja vartija yli viisi sitten tuo päätösosio. Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Um... No niin, hyvät naiset ja herrat. Ehdottaisin, että jatkamme kokoustamme. Ja ehkä vain kommentoimme sellaisia aiheita, jotka tulivat esiin tauon aikana. Minulla oli mahdollisuus tavata teistä monia, esittäytyä usealle Toivon, että voimme olla yhteyksissä edelleen valiokuntamme ja teidän eri valiokuntien välillä kansallisessa parlamenteissa. Minä haluan mielelläni avoimen päätösosion soveltamisalasta. Oli tarkoitus puhua. Toivon, että Evelyn Gebhard voi esitellä tätä aihetta aluksi. Mutta päätösosiossa olisi mielenkiintoista kuulla, miten arvokkaina pidätte tällaisia kokouksia. Toisaalta muut mahdolliset aiheet, jotka kiinnostaisivat tulevien kokouksen aiheiksi. Eli jos teillä on erityisiä huolenaiheita, joita me käsittelemme meidän valiokunnassamme, sisämarkkina- ja kuluttajasuoja valiokunnassa siis. Meillä on nyt komission työohjelma tulevalle vuodelle – se on varmasti parlamenteissanne myös, joten näette, mitä me varmaankin tulemme käsittelemään. Eli mikä tahansa muu ala, jonka osalta voimme tehdä yhteistyötä ja aikataulukysymyksiä ehkä voitaisiin myöskin käsitellä. Komission sen Barnier ilmeisesti on tulossa ja heti kun hän tulee, pyydän hänet tietenkin tänne ylös istumaan ja hän voi jättää puheenvuoronsa täällä myös. Ja komission edustajana myös Martin Pratson paikalla. Annan ehkä hänellekin lyhyen loppupuheenvuoron mahdollisuuden ennen kuin päätämme kokouksen. Evelyn, haluaisitko vain esittää aiheen ihan lyhyesti ja sitten avaamme keskustelun ja katson sitten, ketkä haluaisivat pyytää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. No mä vielä puuttuisin kahteen asiaan jotka tulivat esille myös tässä tauon aikana keskusteltaessa. Tämä liittyy myös tähän soveltamisalaan ja täytäntöönpanoon. Yksi asia on sellainen asia, joka liittyy yksi artiklan kuusi kappaleeseen – jossa selvästi sanotaan, että tämä direktiivi ei koske työoikeutta, siis joko lainsääteisiä tai sopimuksellisia säädöksiä, jotka koskevat työsuhte- työoloja, mukaan lukien työterveyshuolto ja niitä suhteita, joita työntekijöiden ja työnantajien välillä hoidetaan kansallisen lain nojalla yhteisön lainsäädäntöä no, kunnioittain. Direktiivi ei myöskään vaikuta lainsäädäntöä jäsenvaltioissa, jotka, joka koskee sosiaaliturvaa. Ja luulen, että tämä, nämä, tämä säädös on erittäin tärkeä säädös, koska siinä poistetaan monien jäsenvaltioiden pelkoja, jossa, jossa pelattiin, että tämä palveludirektiivi ikään kuin kumoaisi ne suojaoikeudet, joita jäsenvaltioissa on tai henkeitäisi niitä. Ja on selvää, että tässä yksi artiklassa, palveludirektiivin yksi artiklassa todetaan, että myös, tästä käytiin myös pitkä keskusteli, että voidaanko tämä kirjata näin vai ei. ei halusimme vain selventää sen, että tässä ei ole kysymys siitä, että jäsenvaltioiden työoikeutta jollakin tavalla haluttaisiin ää, muuttaa tai siihen haluttaisiin kajota, vaan että tämä kohdemaa periaate merkitsee myös sitä, että, että tätä paikallista lainsäädäntöä kunnioitetaan. Tiedän, että eräissä esivaltioissa on käynyt, käyty keskustelua siitä, ehkä me voimme palata siihen vielä, ja minäkin olen valmis palaamaan siihen, koska totta kai tämä yhteispeli palveludirektiivin ja muiden direktiivien välillä Eurooppa-oikeudessa tietenkin ovat keskeisessä asemassa ja sitä ei voida unohtaa. Mutta Hyvin tärkeä on myös tämä soveltamisala. Tehän tiedätte, että Euroopan komissio alun, alun perin ehdotti, että tämä palveludirektiivi koskisi lähes kaikkia palveluja. Ja me sitten sanoimme, että on olemassa vissi ero, joka täytyy tehdä puhtaasti kaupallisten palvelujen kohdalla, niin kuin tässä palveludirektiivissä sanotaan, ja esimerkiksi yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen välillä no, kohdalla, kuten esimerkiksi AV-palvelut tai liikennepalvelut, sosiaalipalvelut ja muut toimit, myös notaarien ja ulosottomiesten toimet. Otin tässä on esimerkki vain kaksi artiklasta, jotka on otettu tästä pois. Me olemme ottaneet myös Äh, lot, äh, veikkaus- ja lottopelit, koska ne eivät ole sellaisia palveluja, jotka ovat luonteeltaan, ne eivät liity perusturvaan, niin kuin saksaksi sanotaan, tai suomeksi tässä tapauksessa. Ne ovat eivät spesifiä palveluja, jotka äh, sovelletaan niin kuin aivan tiettyjen ehtojen vallitessa, jossa on kysymys myös kansalaisten suojasta ja terveydestä ja suojautumisesta järjestäytyneitä rikollisuudelta, jossa tarvitaan aivan omia konsepteja. Ja siinä eu tuomisto on ottanut myös selvän kannan tähän. Ja, ja se totesi, että tässä olemme oikeassa, että ne eivät kuulu palveludirektiivin piiriin, koska siinä, se, siinä edellytettäisiin aivan erityisiä ehtoja edellytyksiä jäsenvaltioissa mutta yksi, yksi keskeinen keskustelu ja kiistakapula kiista, oli jäsenvaltioissa myös se, että suljettiin yleishyödylliset taloudelliset palvelut pois ja miten vahvasti ne pitää sulkea pois ja missä olosuhteissa, missä, minkä, minkä edellytysten vallitessa näin kävisi. Siinä kompromississa, jonka me löysimme, on hyvinkin myös heikkouksia, myönnän sen kernaasti, koska kompromissit ovat kompromisseja. Ja nyt on tietenkin kyse myös siitä, että millä tavalla tämä nyt sitten tulkitaan jäsenvaltioissa, tämä poissulkeminen, ja miten niitä sitten hoidetaan. Ja kyllä minua kiinnostaisi kuulla, missä mättää, missä ongelmia on näiden kahden erityisen kohdan osalta jäsenvaltioissa – eli yhtäältä työoikeuden kunnioittaminen ja taas toisaalta näin yleis taloudellisten palvelujen poissulkeminen. Tässä on kyllä keskustelemisen tarvetta ja Euroopan komissio on julkistanut käsikirjan, josta olen lukenut, että joista, joita en nyt välttämättä kannata, joista sanoin, että hetkinen, nythän parlamentti on kuitenkin tehnyt toisenlaisen, toisen henkisen päätöksen. Annan yhden esimerkin. Nyt jos äh, sanotaan terveydenhuoltosektorilla ja myös sairaalassa, jotka, ovat suljettu, jotka on suljettu, niin kuin terveydenhuolto on suljettu pois tästä, mutta myös sairaalassa tarvitaan pissejä palveluja, kuten esimerkiksi tota, tällaisia kanttiinipalveluja tai, tai potilaille ravintopalveluja. Euroopan komissio lukee me, meidän palveludirektiivistämme, että tämä sektori ei kuulu terveydenhuoltoon, vaan se on kaupallinen palvelu. Täytyy rehellisesti sanoa, että minä olin kyllä hämmästynyt tästä tulkinnasta, koska tämä muonituspalvelu sairaalassa, jossa kuitenkin täyttää huomioon vissit ruokavaliot sun muut, niin on mielestäni osa sairaalatoimintaa eikä osa palkallisia, eikä kaupallisia palveluja. Tässä on tällaisia asioita, jotka ovat äh, tärkeitä keskustelussa ja minua nyt kiinnostaisi tietää, miten tätä näistä asioista keskustellaan äh, ja on keskusteltu jäsenvaltioissa – miten nämä ongelmat sitten voitaisiin ratkaista tai on ratkaistu. Niin kuin näette tässäkin, on kysymys konkreettisista ongelmista, jotka täytyy ratkaista. Ja, ja niin kuin nähdään, tällaista kompromissitekstistä voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, jotka mielestäni, joita en kyllä silloin ajatellut, kun tästä asiasta puhuttiin, ehkä tiedän myös keskusteluista niin kollegojen kanssa Euroopan parlamentissa ja myös muissa poliittisissa ryhmissä, jotka olivat kovin hämmästyneitä tästä. Hei, mehän kuitenkin nämä sosiaalipalvelut kaiken kaikkiaan otimme pois tästä palveludirektiivistä. No miksi sitten yhtäkkiä puhutaankin, niin kuin Ranskassa puhutaan tässä yhteydessä näistä, koska nehän kuuluvat tähän näin yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Näköjään kaikki eivät ajattele näin, ja nämä ovat kuitenkin äh, o, yhteisiä ongelmia. On kiva kuulla, mitä nyt kollegoilla on sanottavaa tästä. Okay, yes. Uh, Mrs. Svensson. Mrs. Janssen. Edustaja Jansson. Herra ordförande, för att du också kommer ihåg. Kiitos puheenjohtaja myöskin siitä, että muistatte nimeni. Evelyn Gebhardin puheenvuoron jälkeen, kun työoikeudesta ja työmarkkinoista puhutaan, sanon aikaisemmin, että tämä palveludirektiivi ei enää ole Polkestain direktiivi, mutta me olemme Ruotsissa reagoineet siihen asiaan, josta halusin puhua aikaisemmin, on se, että kun on tehty poikkeus ja muutettu lainsäädäntöä Ruotsissa, niin sillä on vaikutuksia, joista me varoittelimme Polkestain direktiivin yhteydessä. Esimerkiksi verovirasto ja yrityskysymyksiä hoitavat tahot ovat sanoneet, että nyt ei saada yhteyttä henkilöön, jolla on yritys Ruotsissa. Ja ammattiliitot vastauksessaan sanoivat, että pitäisi olla vastuussa oleva henkilö maassa, että voidaan esittää työtösopimus. Ja nyt tämä on otettu poikki poikkeukseksi ja siksi me olemme sitä mieltä, että nyt on täytäntöön pantu juuri se, mistä me alkuperäisessä ehdotuksessa varoitimme, joten tuo kritiikki ja entiselleen tärkeää on, että EU-parlamentti valvoo sitä, miten täytäntöönpano toteutuu eri jäsenvaltioissa. Onko niin, että eri lainsäädännön kautta jäsenvaltioissa kuitenkin löydetään uusia tapoja? missä muodossa siis direktiiviä täytäntöönpano, siitä tässä keskustellaan. Nämä kokoukset varmasti ovat tärkeitä kaikkien niiden mielestä, jotka ovat tänne tulleet, että parlamentit, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit tarvitsevat yhteistyön mahdollisuuksia enemmän, joten me pidämme erittäin tervetulleina tällaisia kokouksia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kansallisista parlamenteista? tässä vaiheessa. Pari kollegaa. Kollega Schwab rapti. Kollega Schwab, halusitteko käyttää puheenvuoron nyt? Kiitos puheenjohtaja. No, aika harvoin tapahtuu näin, että minun täytyy olla eri mieltä entisen esittelijän Rova Kepardin kanssa. hän on niin, että terveyspalvelut artikla 2, artikla f kohdassa on spesifioitu. Nimittäin terveyspalvelut, sitä riippumatta ovatko ne osa terveydenhuoltolaitosta vai miten ne kansallisella tasolla on järjestetty. Mutta myös siivouspalvelu tai myös kanttiinipalvelut ja muonituspalvelut, siinä olette oikeassa, nehän Nehän, siinä on kuiten, siinä niissä on kuitenkin terveys- tai, tai sairausspesifejä elementtejä. Ne ovat kuitenkin normaaleja palveluja, jotka eivät ole sinänsä terveyspalveluja. Siksi olen samaa mieltä Euroopan komission kanssa tästä, että ei kaikki eivät kaikki palvelut, jossa jos jollakin tavalla liittyvät terveyteen tai terveydenhuoltoon, että ne suljettaisiin pois direktiivin soveltamisalasta, mutta tämä teidän esimerkkinne, että esimerkiksi on kova sairaus ja siihen, vaaditaan tiettyä ruokavaliota, se saattaa olla tällainen reuna-alueen esimerkki, johon nyt, jos en ole välttämättä eri mieltä, mutta periaatteessa tasolla katson, että lisäpalvelut sairaalassa kuuluvat direktiivin piiriin. Toivottavasti enemmistö on myös tätä mieltä. Okay, well I think we have Uh, some interesting debates on this. I would remind... Kiitos mielenkiintoisia keskusteluita on varmasti. Ja tosiaan sitten meillä on direktiivi tulossa, joka koskee julkisia hankintoja. Varmasti tällaisten yleishyödyllisten tällaisten palveluiden tarjoamiseen liittyy paremmat mahdollisuudet suojella, huolehtia siitä, että huolehditaan näiden palveluiden laadusta. Komission jäsen Varnie tulee muutaman minuutin kuluttua. Edustaja Rapti halusi käyttää puheenvuoron ja sitten viimeinen mahdollisuus kommenteille vielä ennen kuin komission jäsen Barnier tulee. Olkaa hyvä. Πρόεδρε, ότι μπορώ να μιλάω μέχρι να έρθει Voinko siis puheenjohtaja puhua, kunnes komission jäsen Barnier tänne tulee? Onko minulla niin paljon puheaikaa? Joka tapauksessa kiitos oikein paljon. Kiitos. Syy siihen, että olin poissa täältä, liittyi kuulemistilaisuuteen työllisyysvaliokunnassa. Työllisyysvaliokunnassa kuultiin herra Andoria. Tiedätte varmasti hyvin, että suora yhteys on sisämarkkinoiden ja työntekijöiden oikeuksien suojelemisen välillä. Haluaisin sanoa seuraava. En halunnut aikaisemmin puhua, koska luulin ensinnäkin, että kansallisten parlamenttien edustajat haluaisivat täällä puhua. Mutta minä haluaisin sanoa hyvin ylpeänä sen, että kun nyt keskustellaan tästä palveludirektiivistä kansallisessa parlamentissa. Kreikassa nyt esimerkiksi tiedätte, mikä Kreikan tilanne on tällä hetkellä. Siitä ei tarvitse keskustella sen enempää. Me äänestämme kansallisessa parlamentissa siitä, miten tämä direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on erittäin tärkeä askel Euroopan unionille, Euroopan parlamentille, mutta Kreikan kansalliselle parlamentille erityisesti Kreikan erityisolojen takia. Haluaisin painottaa kahta seikkaa. Ensinnäkin, palveludirektiivin täytäntöönpanossa on aina pidettävä – mielessä työntekijöiden suojeluun liittyvät kysymykset. Samalla mielestäni on otettava huomioon se, minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä. Kuten edustaja Schwab sanoi, terveyskysymykset ja erityisruokavaliokysymykset, nämä liittyvät varmasti hyvin läheisesti yksi yksittäisten kansalaisten terveyteen silloin, kun sairaalassa joutuu oleskelemaan. Mm, tässä pitää tutkia tätä tarkkaan. Ja en ajattele esimerkiksi sitä, että joku joutuu sairaalaan siksi, että on joku vatsaongelma tai joku, mutta esimerkiksi jokin henkilö, joka on ollut sydänleikkauksesta, jolla on murtuma sen jalassa tai on erityisvaatimuksia muuten terveyteen liittyen. Huomaan, että puheenjohtaja tähän rea- reagoi, mutta joka tapauksessa meidän tulee reagoida kaikkiin näihin asioihin, jotta voimme saada parempia tuloksia. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että mielestäni sisämarkkinoilla on otettava huomioon sisämarkkinoiden oikea toiminta ja palveludirektiivi. Meidän pitää aina pitää mielessä erityisesti kansalaiset ja kuluttajat, kun näistä aiheista puhutaan. Kiitos oikein. Kiitos paljon teille. Minusta vain tuntuu, että lähdimme tässä melko yksityiskohtaisiin keskusteluihin, ei tässä muuta. Joka tapauksessa mielestäni on ollut hyvin arvokasta keskustella teidän kanssanne kaikista aiheista, jotka liittyvät tämän direktiivin tähän direktiiviin. Ja mielestäni tämä on hyvin tärkeää työtä ja sillä on laajat vaikutukset myös kansalaisiin. Toivottavasti tätä kautta myöskin syntyy monia mahdollisuuksia kansalaisille eri tavoin. Tästä ei ole puhuttu niin paljon tänään, mutta se, että tuetaan sisämarkkinoita, annetaan tietoja keskitetyn yhteispisteen kautta ja kannustetaan näin ihmisiä ehkä perustamaan yrityksiä ja luomaan kumppanuuksia muiden pk-yritysten kanssa. Tässä direktiivissä todella keskitytään nyt pk-yrityksiin ja siksi se on niin tärkeä. Paljon mahdollisuuksia on varmasti tarjolla. Meidän on vain huolehdittava siitä, että meidän kansalaisemme tuntevat nämä mahdollisuudet. Tämän on josta keskustelemme, kun työstämme mietintöä tällä hetkellä. Kollega Greg, joka oli täällä aikaisemmin, käsittelee aihetta, joka on kuluttajien ja kansalaisten sisämarkkinat. Mä rinnakkain komission puheenjohtaja Baros on asettaman Montin työryhmän tekemän työn kanssa. Ehkä haluatte komission jäsen Barnierilta kyselläkin tulevasta strategiasta, jolla saatetaan päätökseen valmiiksi sisämarkkinat. Tämä on meidän kantamme tähän kysymykseen, koska valiokunta ei halua passiivisesti vain odottaa Euroopan komissiosta lähetettävän direktiivejä tarkasteltavaksi ja muutettavaksi tarpeen mukaan, vaan haluamme olla muokkaamassa myöskin niitä asioita, jotka esityslistoille päätyvät. Haluamme tietenkin saada kansalliset parlamentit tähän työhön mukaan myös. Tämänpäiväisistä keskusteluista on käynyt ilmi se, että on tärkeää käydä keskusteluita teidän kanssanne varhaisemmassa vaiheessa. Tämä tietenkin oli edellisen parlamentin työtä. Tämä oli ehdotus, joka, josta sovittiin vuonna 2006, mutta tämän vaikutukset ovat kuitenkin erittäin tärkeät. Ennen kuin komission jäsen Barnier tulee, haluaisiko joku kollega vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä, Norjan kollega sieltä. Renesvik, en ihan pysty lukemaan nimeäni täältä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja Norjan puolelta haluan vain vielä kerran kiittää sitä, että saimme osallistua tähän kokoukseen, koska minusta on hyvin tärkeää järjestää tämän tyyppisiä tapaamisia, koska se antaa meille mahdollisuuden keskustella asioista parlamentaarikkokollegojen kanssa eri maista, vai erityisesti EU-jäsenmaiden kollegoiden kanssa. Toteaisin myös, että, että on tärkeää, että meillä on laaja keskustelu mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin me voimme vielä saada, meillä on vielä mahdollisuus puuttua vielä asioihin alkuvaiheessa ennen kuin lopulliset versiot näistä direktiivistä tulevat sitten paperille. Sanoisin myös, että on hyvin tärkeää, että me Äh, selvitämme niitä mahdollisuuksia, joita tämä direktiivi antaa meille, sen sijaan, että keskitymme vain ongelmiin, joita saattaa syntyä tulevaisuudessa. Näillä sanoilla haluan vielä, näillä sanojen siivittävinä haluan vielä kiittää tästä ja toivon, että me saamme myöhemminkin tulevaisuudessa osallistua tällaisen yhteisen sessioon. Kiitoksia. Hei. Um, good. Well, I think there... No hyvä. Käsitäkseni muita päätöspuheenvuoroja ei ole tällä hetkellä. Varmasti saamme mahdollisuuden sitä kysymyksiä vielä, mutta on oikein mukava, että voin toivottaa tervetulleeksi sisämarkkina- ja palveluasioista vastaavan komission jäsenen Michel Barnierin. Todella mukava, että voimme toivottaa teille tervetulleeksi tänne ja antaa teille mahdollisuuden kommentoida päivän aihetta. Me ehkä myöskin vastata muutamaan kysymykseen, että Joten voimme antaa teille tähän mahdollisuuden. Kiitos paljon siitä, että tulitte hiukan aikaisemmin tänne paikalle. Näin tiivistimme teidän aikataulua. Katsotaan, miten tämä aika nyt tulee käytettyä. Mutta joka tapauksessa antaisin teille puheenvuoron, jotta voitte kertoa kannoistanne siitä, mikä liittyy palveludirektiivin siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Täällä on sitten parlamentin jäseniä ja tietenkin meidän valiokuntamme jäseniä. Olkaa hyvä. President, äh. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille, itse kullekin. Olen erittäin iloinen siitä, että voin tulla osallistumaan teidän päivän päättämiseen tyytymäisillään olevaan keskusteluun, jota käydään europarlamentaarikkojen ja kansallisten parlamenttien edustajien kanssa, koska Euroopan parlamenttihan on kansallisten parlamenttien käytettävissä vähän etuajassakin, niin kuin tässä nyt on hyvä osoitus siitä, että hyvää tahtoa löytyy. Minä tunnen tämän salin hyvin, minä olin myös kansallinen parlamentaarikko ja olin myös tässä valiokunnassa jäsenenä muutaman kuukauden ajan puheenjohtaja Harbour tietää sen hyvin. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kansalliset kansanedustajat, senaattorit. Tämä vuoropuhelu kansallisten parlamenttien kanssa on äärimmäisen tärkeä. Minä olin vakuuttunut siitä jo paljon ennen Lissabonin sopimuksen hahmottumista ja allekirjoitusta. Minä olin omassa maassani kansanedustaja ja senaattori yli 20 vuoden ajan, enkä usko, että Euroopan hankkeessa voidaan onnistua, jos ei tehdä työtä älykkäästi yhdessä eri eurooppalaisten toimielinten välillä ja kansallisten parlamenttien välillä. Minulla on tulevan viiden vuoden aikana vakaa aikomus ottaa aikaa, jos se on välttämätöntä vuoropuhelua varten, ihan yhteisten linjojen ja käytäntöjen ylitsekin, niin kuin tänä päivänä tulin tänne puhumaan teidän kanssanne toimivaltaisten valiokuntien kanssa eri Euroopan pääkaupungeissa. Minähän olin jo vuonna 1999-2004 komissaarina ja aloitan nyt vähän ehkä paremmin eväin. Minä, minulla on muut vastuualueet harteillani, mutta minulla on kokemusta tästä komissaarityöstä. Nämä ovat kaikki aiheita, jotka ovat kansallisille eurooppalaisille lainsäätäjille erittäin keskeisessä asemassa, erittäin keskeisiä asioita. Kun puhun keskeisestä roolista, parlamentaarikkojen keskeisestä roolista yleensä, mutta myös eurooppalaisilla tasolla – meidän täytyy muistaa, mikä oli Rova Gebhardtin tärkeä rooli palveludirektiivin toteutumisessa luo hahmottelimessa. Tämän päivän keskustelu on siitä vankka osoitus. Haluan kiittää puheenjohtaja Harboria tästä hyvin hienosta aloitteesta ja kertoa teille että tulevan viiden vuoden aikana voitte todella luottaa minuun. Olen käytettävissäni tälle vuoropuhelulle kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Mutta miksi tämä direktiivi, josta tänä päivänä puhutaan, on niin tärkeä? Sehän on keskeinen panos, sen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön, siitä on puhuttu paljon, mutta se on keskeinen panos, keskeinen tekijä, josta on tehty hyvä diagnoosi jo ihan alussa tässä pitkässä prosessissa – lainsäädäntötyössä, jossa halutaan parantaa aina olemassa olevaa tekstiä. Kiitos, sanoo Rova Gebert, mutta tämä direktiivihan on paljolti parantunut tämän pitkän prosessin aikana. Minähän olin Prodin komissiossa tekemässä tätä aloitetta, mutta kyllähän kaikki komission aloitteet ovat parannettavissa kyllä niitä voi aina parantaa ja tämä on paljonkin parantunut sittemmin, mutta ainakin jos puhutaan sisällöstä, se on erittäin tärkeää. Minä haluan muistuttaa teille, että ainakin omien yksikköitteni tekemän laskelmien ja arvioiden mm, mukaan, jonka parlamentti, jotka parlamentti on vahvastu, vahvistanut, että jos palveludirektiivi toteutuu asianmukaisesti oikeasti 27 jäsenmaassa, niin voittoprosentti on noin 60-140 miljardia euroa. Eli tämä, mitä tämä kaikki antaa eurooppalaisille taloudelle? 60-140 miljardin euron haarukka kyllähän se voi olla 1,5 prosenttia lisää kasvua. Minä sanon tämän nyt teille täällä läsnä oleville. Tämähän on huikea ajatus. Eihän kriisi ole vielä pois päiväjärjestyksestä. Meidän täytyy etsiä itsestämme, joukostamme jotakin ennen kuin lähdetään muualle. Meidän pitää etsiä täältä lisäkasvutekijöitä. Niitähän on, jos sovelletaan hyvin tätä palveludirektiiviä. Ja miksi tämä direktiivi on tärkeä? Toinen kysymys, toinen vastaus. Ehkä tässä ole ihan kyse tavanomaisesta direktiivistä. Sen toteuttaminen on monimutkaista, se on e, vertaansa vailla oleva jossakin ennen näkemätön joissakin jäsenvaltioissa. Se on vaativa kattava, mutta sitä täytyy ehkä yksinkertaistaa, jotta se voidaan sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi myös vaatii operatiivisia hankkeita, tämä yhteinen keskitetty asiointipiste, yhden lukun järjestelmä, eli se vaatii hallinnollisia toimenpiteitä. Tämä on sitä monimutkaisuutta, mutta komissio on myös jo alusta lähtien tämän direktiivin toteuttamisen läht- ajoilta on antanut teknistä apua jäsenvaltioille. Mikä on nyt siinä tämän päivän tilannearvio, jos ajatellaan sen siirtoa ja toteuttamista? Määräaika oli 28 joulukuuta 2009. Neljä kuukautta on kulunut tuosta mm, päivämäärästä määräajasta, sen siirtämisestä on tullut vähän kritiikkiä. Eihän se ole ei, hän voi sanoa, että olisin ollut kovinkaan iloinen. En voi sanoa, että yhteistyö olisi ollut saumatonta komission ja jäsenvaltioiden välillä tässä direktiivin siirtämisprosessissa. Meillähän on sisämarkkinat ja meillä on palveludirektiivi. Se on, erilainen, erila, se on jonkinlainen vipuvarsi, jos ajatellaan kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia viranomaisia. Puhun tässä Ruotsista. Se on hyvä esimerkki 3.4. kesäkuuta <clears throat> tulen käymään monissa jäsenmaissa, äh, kun puhutaan säätelystä ja valvonnasta. 3.4. kesäkuuta aloitan vierailut eri jäsenvaltioissa ja olen sanonut, että tulen käymään jokaisessa pääkaupungissa, että voisin tavata äh, ministeriöitä, ministeriön toimivaltaisia edustajia, hallintovirkamiehiä, jotka ovat vastuussa direktiivin toteuttamisesta ja toisia direktiiviä ajattelen myös ammattipätevyysluokitteluja tai julkisia hankin, julkiset hankinnat direktiiviä. Haluan tarkentaa paikan päällä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ei vain ministeriön edustajien kanssa, mutta viranomaisten kanssa, joilla on omat vastuualueensa jäsenvaltioiden pääkaupungeissa. Tämä on hyvä työskentelytapa minun mielestäni ja odotan paljon näiltä vierailulta. Myös sitä, että voimme nopeuttaa tätä omistajuutta, omistajuuden eli tätä haltuunottamista pääkaupungeissa ja jäsenvaltioissa niissä, niissä niillä aloilla, jotka ovat todella keskeisiä. Palvelut, ammattipätevyydet, julkiset hankinnat. Sähkö sanomaomaisesti kolme asiaa. Mis, mikä on tilanne tällä hetkellä, jos puhutaan olemassa olevien lakien hyväksymisessä ja tarkistamisessa 19 jäsenvaltiota 19 maata ovat hyväksyneet tämän horisontaalisen lain transpositiosta eli siirtämisestä neljä jäsenvaltiota on tällä hetkellä kansallisissa parlamentissa on käsittelyssä. On tärkeää ajatella, että nämä viisi jäsenvaltiota kuin kaksi muuta, jotka eivät vielä ole aloittaneet, viesivät nopeasti päätökseen tämän keskeisen lainsäädäntöprosessin ja jotta jokaisessa jäsenvaltiossa muistetaan, kuinka tärkeä tämä sitoutuminen on prosessin loppuun saattamiseen. On ihan mahdollista toteuttaa tämä siirtäminen asianmukaisesti, hyväksymättä mitään horisontaalisia lakeja, mutta se pitää kuitenkin, siihen pit, mutta direktiivin keskeiset periaatteet pitää kuitenkin kirjata sektorikohtaisiin lakeihin. Näin on valittu ainakin Saksassa ja Ranskassa toimintamenetelmäksi. Yksi asia on ihan päivänselvää. Jos hyväksytään horisontaalinen lainsäädäntö, se ei ole riittävää työtaakka on paljon suurempi ja monimutkaisempi kuin jos ajatellaan, että voidaan hyväksyä olemassa olevaan lainsäädäntöön tämä direktiivi. Suurimmassa osassa jäsenvaltioissa tarkistukset on jo hyväksytty tai ne ovat pöydällä käsiteltävänä keskustelun alla näissä kansallisissa parlamenteissa. Annan teille nyt vain jonkinlaisen käsityksen tämän muutoksen suuresta on ollut 600 tekstiä, 600 lainsäädäntötekstiä, joita on muutettu tänä päivänä EUn sisällä. Ja kuitenkin on paljon jäsenvaltioita, jotka ovat aika paljon myöhässä, kun ovat laatineet näitä muutoksia eh, omaan lainsäädäntöönsä erityiskysymyksissä. Tulen käsittelemään näitä asioita, kun vierailen jäsenvaltioiden pääkaupungissa. Toinen työkenttä on tämä yhden luukun järjestelmä keskitetty asiointipiste. Se on äärimmäisen tärkeä se on jonkinlainen sisääntulo-ovi yrityksille, jotka voivat näin eh, saada kuulluksi omat oikeutensa ja kirjatuksi omat oikeutensa eri maissa. Tämä lukujärjestelmä pitäisi toimia 21 jäsenmaassa, eli se toimii jo, mutta kuusi jäsenvaltiota ei vielä laittanut online-toimintaan tätä yhden lukun järjestelmään. Jossakin maissa tämä keskitetty asiointipiste on vain tarjoama, tarjoaa informaatiota, eikä vielä pysty tarjoamaan menettelytapoja ja se ei todellakaan vastaa niitä velvoitteita, jotka ovat kirjattu direktiiviin. Mutta kyllä asiassa on edestytty, se on kannustavaa ja rohkaiseva. Ja vierailujen aikana myös aion patistaa näitä <clears throat> maita todella käynnistämään tämän tämän yhteisen luukun toiminnan paremmin, jotta se olisi se näkyvä ikkuna, jonka myötä voidaan nähdä, miten tämä direktiivi toimii me olemme myös edistyneet, kun puhutaan hallinnollisen yhteistyön verkoston parantamisesta. Jos me haluamme helpottaa tätä yhteistyötä, niin komissio on ottanut käyttöön elektronisen järjestelmän sisämarkkinoille, jonka avulla voidaan välittää tietoa monikielisesti nopeasti. Me olemme e, saaneet aika paljon toimivaltaisilta viranomaisilta tietoa, 4500 viranomaista on kirjattu tähän järjestelmään, tähän tietojärjestelmään. Vuoden 2009 aikana yli 1300 1300 pistettä pystyi vaihtamaan tietoa ja, tot, ja testaamaan tätä järjestelmää, eli on olemassa suunnattomasti mahdollisuuksia tässä tiedonvaiht- yhteis- yhte- yhteistyössä tiedonvaihdossa. Tämä on jonkinlainen sisämarkkinoiden Facebook <clears throat> mutta täytyy valvoa, että tätä tietojärjestelmää käytetään hyvin ja oikeassa, tar- oikein tarkoitusperin. Minä olen, ku- minä olen kuunnellut Rova Gebhardtia ja puheenjohtajanne ja tulen vielä kuulemaan heitä. On totta kai selvää, että on edistytty, mutta on aivan selvää, että se ei ole todellakaan riittävään jäsenvaltiot, jotka ovat vähän jälkijunassa. Niiden täytyy todellakin tuplata, nähdä vaivaa kaksin verron, jotta voivat ottaa viiveen kiinni minä en halua antaa mitään etusia kenellekään, mutta minä en halua tässä nyt pakottaa ketään mihinkään, mutta en aio myöskään odottaa loputtomiin. Minä aion käyttää hyväkseni nämä muutamat kuukaudet, kun käyn vierailulla ja yritän vakuuttaa hieman, ehkä vähän toimia sillä tavalla, että kaikkia työnvälineitä todella hyödynnetään maksimaalisesti, jotta direktiivi saataisiin siirrettyä ja toteutettua kansallisiin lainsäädäntöihin. Ja vetoan kaikkien vastuuseen uskon, että kansalliset parlamentit jo normaalin lainsäädäntötyön ohella, joka liittyy tähän transpositioon tai oman lainsäädäntönsä muuttamistyöhön, kansallisilla parlamenteilla, kansalliset parlamentit ovat miehiä ja naisia, poliittisia ihmisiä, joiden pitää tehdä työtä omien hallitustensa suuntaan, vakuuttaa omia kansallisia viranomaisia ja hallintoviranomaisia omissa maissaan tämän työn merkittävyydestä. Komissio myös kantaa oman vastuunsa. Mutta jos ajatellaan direktiivin toteuttamista sen aikarajaa täytäntöönpanoa, ei hän se siihen lopu. Meillä on pitkän aikavälin ajatuksia ja näkemyksiä ja mehän haluamme jatkuvasti Äh, eihän direktiivin pidä toimia hyvin vain sisämarkkinoilla, mutta tämän tiedonvaihtojärjestelmän pitää toimia hyvin monenkeskisesti. Näin lyhyesti kerroin teille, missä, mikä on nykyhetken tilanne, ja minä olen tämän valiokunnan käytettävissä aina, kun siihen on tarvetta, ja silloin, kun kansalliset parlamentit haluavat kuunnella minua, minä tulen käymään, niin kuin sanoin, pääkaupungeissa, ja myös kuuntelen kriittistä, mutta rakentavaa arviointia, kun puhumme tästä sisämarkkinoiden hyvästä toiminnasta strategisessa mielessä. Uh, Kiitos oikein paljon komission jäsen. Ajattelin, että siirrymme ikään kuin päätöspuheenvuoroihin. Pyytäisin edustaja Gebhardtia käyttämään loppupuheenvuoron, mutta kiitos teille komission jäsen, että tulitte tänne tänä iltana. Tiedän, että kansallisten parlamenttien edustajat niistä maista, joissa ette ole vielä käynyt, odottavat innossaan. Te käytte hyvin nopeasti näissä maissa, lupasittekin. Kuulemistilaisuudesta käytte kaikissa maissa ja tämä on edennyt nopeasti. En näytellyt esittää yleiskeskustelua enää koska herra kru on seuraavassa puhe, seuran puheenjohtajapaltion edustaja. Ehkä hän voi puhua vähän Belgian parlamentin kannoista. Olkaa hyvä. No, minä olen itsekin ollut aikanaan puheenjohtajamaan edustajana. Kiitos paljon siitä, että tulitte tänne meidän keskuutemme tänä päivänä kuuntelemaan keskustelemaan meidän kanssamme. Kun te puhutte direktiivin tärkeydestä, välttämättömyydestä. Se on hyvä. Tässä on ollut myös tämmöisiä arviointeja. Tehän toistitte niitä jo osittain. Mikä voisi olla tämän direktiivin hyötyarvo, jos se voi kasvattaa kaupallista teollista toimintaa, palveluja ja työllisyyttä viime kädessä? vuonna 2002 meillä oli direktiivi, ja jos nyt vertaamme sitä tähän, jota nyt ollaan soveltamassa, Totta kai siinä on suuri ero. Rova esittelijähän puhuikin jo siitä, että älkää nyt missään nimessä pyyhuko enää Bolkensteinin direktiivistä, sillä ei mitään tekemistä nykytekstin kanssa. Mutta jos teemme nyt tämänhetkisen lyhteenvedon, jos se on, me ajattelemme työllisyyttä ja taloutta, niin tuleeko se olemaan niinkään erilainen, ens, jos Bolkensteinin ensimmäisestä versiosta vuotta Ja tämä, joidenkin mielestä tämä on parannettu, vähän kuorrutettu versio siitä alkuperäisestä. Te tarjolitte meille näitä erilaisia argumentteja, mutta onko mahdollista todella tehdä niinkin suuri ero, josta te puhuitte? Je vais vérifier Minä tarkistan, mistä Mistä ovat peräisin nämä talouden myönteiset arviointitulokset? Miltä aikajanalta ne ovat peräisin nämä analyysin tulokset? Mutta en kuvittelekaan, että nämä numerot liittyisivät johonkin jo vanhentuneeseen versioon, joka ei enää mitenkään ajankohtainen. Minä tarkistan nämä luvut, miltä aikajaksolta ne ovat peräisin. Mutta jos nämä luvut annettu minulle tänä päivänä minun yksiköltäni, joissa on summittainen arvio. Tehän varmasti hyväksytte, että siinä on tietty liikkumavara. Eihän meillä ole kaikkia välineitä käytettävissä mittaamaan, kuinka toimintakelpoinen direktiivi on tänä päivänä. Mutta meidän täytyy ajatella lähtökohtaa siitä, miten teksti on viimeistelty. Emme me rupea tässä nyt tutkimaan Wolkensteinin ensimmäistä versiota lainkaan. Okay. Merci, très brièvement, parce que... Kiitos ihan lyhyesti. Meidän pitää antaa puheenvuorot vielä kansallisten parlamenttien edustajille. Kiitän herra komissaaria siitä, että hän on tullut tänne paikan päälle. On erittäin iloinen, kun te puhuitte informaation jakamisesta kansalaisille. Se on varmasti se asia, joka meitä maissamme ärsyttää, koska on sanottu paljon vääristelevää, on annettu väärää tietoa tästä direktiivistä ja meitäkin osoitetaan sormella, meitä poliitikkoja. Tämähän on aivan keskeistä, kun me olemme hyvin hahmottaneet tämän soveltamisalan ja kun me olemme tehneet nämä yhden lukun toimiviksi, ja kun on puhuttu kaikesta tästä vaikeudesta ja monimutkaisuudesta, direktiivin siirtämisestä lainsäädäntöön, on aivan keskeistä, että kansalaiset voivat todella kourin tuntuvasti saada tuntuviksi, saavat tuntea, mikä hyöty tästä direktiivistä on, jos ajatellaan liikkumista, ammattipätevyyttä, te- kyllä kansalaisten pitää saada tuntea se jossain määrin konkreettisesti kourun tuntuvasti. Ja informaation täytyy todella maksimaalisesti tarjota kansalaisille valtion taholla, taholta. Meillä pitää olla kansalliset mediat, jotka voivat tiedottaa kansalaisille jokaisessa jäsenvaltiossa, tietysti komission yhteistyön myötävaikutuksella ja parlamentin, Euroopan parlamentin myötävaikutuksella. Pitää selittää suurissa viestimissä kun kaikki meitä katsovat, meidän pitää selittää selkeästi yksinkertaisesti, että mikä on tässä myönteistä, miten se heijastuu positiivisesti kansalaisten elämään tämä palveludirektiivi. Kiitos, että korostitte tämänkin merkitystä. Good. Well, I think uh, Mr. is happy to... Hyvä. Varmaankin komission Varnia voi ottaa vielä muutaman kysymyksen. Muutama muu kollega halusi käyttää puheenvuoron. Edustaja Velika Italian senaatista ilmeisesti. Olkaa hyvä. Ja sitten edustaja Kosusnik. Jos on vielä muita, niin yhdistetään muutama kysymys ja sitten annan komission ja sen Barnierille mahdollisuuden vastata kaikkiin yhdessä. Edustaja Pelik, olkaa hyvä. Grazie, komissaro Barnier. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän komissaari Barnieria. Minulla on kysymys, mikä on tilanne maassa – esimerkiksi luottolain osalta, kun lain henki on oikeastaan kaiken sen ristiriidassa sen kanssa, mitä direktiivissä sanotaan. Pieni analyysi tästä, mitä olen sanonut. Painottaisin tässä sitä, että poikkeukset tuottavat ne suurimmat ongelmat tässä direktiivissä, kun lähdetään tulkita, tulkitsemaan direktiiviä kansallisvaltioissa, jäsenvaltioissa, koska teksti saattaa olla hieman epäselvää, ja näin ollen se on rajoittanut myös asettautumista tai sijoittautumisvapautta sisämarkkinoilla. Se on myös haitannut yhtenäismarkkinoiden toteutumissa. Italiassa lain laki ja lakiasetus, joka hyväksyttiin viime viikolla, tämä on johtanut siihen, että nämä poikkeukset on tulkittu liian laajalti, eikä suinkaan direktiivin tarkoittamassa hengessä. Nimissä tässä asetuksen, asetuksessa todetaan, että ne alat, jotka suljetaan pois direktiivin soveltamisalasta, nämä, jotka, ei, jotka koskevat yleisöllisiä taloudellisia palveluja, jotka myös kuuluvat julkisen tahon valvontaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki muut kuin taloudelliset, taloudelliset yleisyyspalvelut otetaan mukaan, ja tämä ei suinkaan vastaa johdatus kappaletta 17 direktiivissä, jossa sanotaan, että taloudelliset palvelut, yleisölliset taloudelliset palvelut ovat palveluja, jotka tehdään taloudellisesti ja jotka kuuluvat tämän direktiivin piiriin. Ja näin ollen Italian asetus ei ole tämän direktiivin käsikirjan hengen mukaisesti, jos sanotaan, että taloudelliset palvelut, kuten esimerkiksi sähkö ja kaasu, myös periaatteellisella tasolla kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Siksi näyttääkin siltä, että Euroopan lainsäätäjä halusi kieltää sen, että taloudelliset, yleisölliset taloudelliset palvelut ja suljettaisiin tästä pois, mutta Italian lainsäätäjä ei ole toiminut näin. Oikeastaan vielä pitäisi pohtia tätä kokonaisuutta tässä valossa, jotta, eh, eh, jotta tämä ei vaikuta eh, direktiivin tavoitteeseen koska tässä haitataan äh, sijoittautumisvapautta tiettyjen palvelujen osalta, ja tämähän olisi, äh, haittaisi sisämarkkinoiden toimintaa vielä. Sitten yksi asia lopuksi. Kiitän teitä vielä kerran, herra puheenjohtaja. Me haluaisimme oppositiopuolueena Italiassa äh, herkistää ihmiset sille, että tämä direktiivi tulkitaan Brysselin tarkoittamalla tavalla Italiassakin. Ja ehkäpä lakitekstiin ja asetukseen pitäisi sisällyttää sellainen huomio, mitä parlamentissa niin kuin tarkoitettiin, nimittäin, että työntekijöiden sosiaaliturva myös vuokratyön osalta ja rajat ylittävissä toimissa – mutta hallitus on suojannut yksityisyrityksiä, jotka esimerkiksi huolehtivat vesihu- joille kuuluu vesihuolto tai jätehuolto, niillä on aivan erityinen asema ja, ne, ja niitä on suojattu ulkomaisilta kilpailulta ja tämä vaikuttaa koko lailla. Halusin vain osoittaa, mitä voi tapahtua, kun maat eivät pidä kiinni tästä käsikirjasta direktiivin täytäntöpanon osalta. Uh, niin. Tässä vähän käytän väärin komission jäsenen aikaa. Tämä oli pitkä kannanotto, joka kaikella kunnioituksella olisi sopinut varhaisempaan osioon. Ei ole ehkä ihan oikein olettaa, että komission jäsen vastaa tuohon kaikkeen kollegat Euroopan parlamentista, haluaisin viitata siihen, että komission jäsen Barnier on kokouksessamme huomisaamuna kello yhdeksän, joten en halua ottaa lisää kysymyksiä Euroopan parlamentin jäseniltä, koska teillä on mahdollisuus huomisaamuna, kun komission jäsen palaa tänne. Olemme täällä kuulemassa kansallisten parlamenttien edustajia. Päätän kuitenkin kyselykierroksen nyt ja pyytäisin komission jäsen Barnieria esittämään päätössanansa tämän jälkeen sitten Edustaja Gebhardt ja sitten minä päätän kokoukseen. Meidän pitäisi hyvin ehtiä miettiä ohjelman puitteissa. Komission jäsen, mielelläni annan teille mahdollisuuden käyttää päätöspuheenvuoronne. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen täällä tänä iltana. Minä olen myös huomenna aamulla täällä, ehkä nukunkin täällä, vietän yön täällä. Sehän on ihan mukavaa. Mm, ihan mukavaa No, nyt vitsi vitsinä vielä muutama asia vakavin mielin. Haluan vain vahvistaa se, minkä sanoin äsken, ja tässä assistenttikin sen vahvisti, kun on kyse talouden myönteisistä vaikutuksista ja lukuja, joita käytämme. Siinä on tiettyä liikkumavaraa, se täytyy muistaa, teidän pitää se ymmärtää. On kyse vuodesta 2007. Ne tehtiin täysin riippumattoman tutkimusyksikön toimesta CPB, Deutsche Planning Bureau, suoritti tämän tutkimuksen ja se perustui analyysiin ja hahmotelmiin tutkimuksiin, jotka oli tehty ihan viimeisistä direktiiviversiosta ennen kuin se sai lopullisen voitelun Euroopan parlamentissa. Kuuntelin edustaja Pedikaa hyvin tarkkaavaisesti, en kuitenkaan ehtinyt kaikkien yksityiskohtiin oikein keskittyä. Hän puhui palveluista tällä poissuljetulla sektorilla. Joissakin jäsenvaltioissa, Ranskassa esimerkiksi, on suljettu pois sosiaalipalvelut esimerkiksi pienten lasten lastentarhat, vauvaikäisten lastentarhat, transpotiostans-direktiivin siirtämisestä lainsäädäntöön. Meidän täytyy muistaa, että miksi jotkut sosiaalipalvelut on suljettu pois, mutta eivät kaikki kompromissin mukaan jotkut sosiaalipalvelut, joita jäsenvaltio tarjoaa, joita, tai jotkut yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tarjoavat, ne on suljettu pois. Yksityiset lastentarhat eivät kuulu tämän soveltamisalaan, mutta suur, monissa jäsenval, monet jäsenvaltiot ovat noudattaneet tätä kompromissia omassa transpositiolainsäädännössään mutta mitä on suljettu pois, mitä olisi suljettu pois. Minä olen ihan yhtä huolissani kuin te täällä kansallisten ja eurooppalaisten parlamenta- parlamentaarikkojen kanssa. Me haluamme suojata ja turvata yleishyödylliset sosiaalipalvelut, mutta emmehän me pysty aina päättämään, miten me voimme luokitella tämän turvaamisen takeen. Onko tämä tarpeeksi turvallista suojelusta? Onko tässä kyse riittävästi juridisista puitteista? Onko kyse sektorikohtaisesta tekstistä? Minä pyrin vastaamaan näihin. Ehkä tähän huomenna aamulla ei ole mitään uskonkappaletta tarjottavana teille tästä. Mutta nämä ovat julkisia palveluja, jotka ovat tärkeitä kansalaisille. Kansalaiset kaikki kansalaiset pitää saada niiden piiriin. Heidän pitä, heille pitää taata tietty turva ja suoja ja kaikista heikommassa asemassa olevat pitää ennen kaikkea saada näiden palveluiden piiriin. Rova Vernio, ihan muutama sana. Te puhuitte, äh, niin minä, minä, minä olen kansallisten parlamentaarikkojen käytettävissä, jos teillä on kysymyksiä, jos te ette ehtineet niitä esittää, tai jos en ehdi antaa riittäviä vastauksia mahdollisiin jo esitettyihin kysymyksiin. Näin tullaan tekemään minun pääkaupunkivierailujen aikana, eli en minä aloita Lontoosta, koska minä olen käynyt Lontoossa, olin siellä pari viikkoa sitten, mutta minun täytyy mennä myös muihin pääkaupunkeihin. Rova Vernio esitti tärkeän kysymyksen tai teki tärkeän ehdostuksen kansalaisten valistamisesta. Totta kai komissiolla on keinoja. Kun tulokset ovat merkittäviä, niin totta kai voidaan käyttää keinoja kampanjointiin. Niitähän on tehty, näinhän on tehty jotta voimme saada todella kansalaiset kiinnostumaan, herättämään tässä, mikä on se hyöty jokapäiväisessä elämässä kansalaisille tästä direktiivistä. Minua imponoi aika paljon se, kun puhuttiin Bolkesteinin direktiivin kampanjoinnista, kuinka naurettavaa oli tämä polemisointi puolalaisesta putkimiehestä. Minä kuitenkin otin opikseni, koska eurooppalaisena komissaarina haluan nyt toimia sillä tavalla, että päätän, että kaikki tulevat tekstit, joita minun tulee komission nimissä esittää, jos ne ovat tärkeitä tekstejä useassa tai jokaisessa jäsenvaltiossa, niin samoin kuin komissio ehdottaa tekstejä parlamentille ja ministerineuvostolla, se voi ehdottaa tekstejä, mutta samalla se voi antaa myös europarlamentaarikkojen, kansallisten parlamentaarikkojen käytettäviksi omilla kielillään informaatio välineitä. Se voi olla cd -tä, ne ovat asiakirjoja, jotka ovat käytettävissä omissa vaalipiireissänne, jotta voitte todella elävöittää keskustelua komission tekemistä ehdotuksista. Tämä on Lissabonin strategiaa. No minähän ehdotin tätä ja toivoin, että näin olisi voitu tehdä jo aiemmin, koska minua vähän ärsyttää, ihmetyttää tämä kuilu tai tämä, se, niin se suuri kuilu, joka on Brysselin ja jäsenvaltioiden välillä – tärkeistä teksteistä, joita tullaan puhumaan, joita tullaan esittämään, olipa kyse sisämarkkinoiden toimivuudesta tai sisämarkkinoiden vahvistamisesta, eurooppalaisten markkinoiden vahvistamisesta tai säätelystä, valvonnasta, niin mm, en minä joka viikko pysty näin toimimaan kaikista teksteistä, mutta minä annan kyllä kuitenkin kansallisille edustajille jokussakin jäsenvaltiossa omilla kielillänne materiaalia, infor- tietoa, jotta voidaan kes- kehittää synnyttää keskustelua, jotta te voitte synnyttää keskustelua ja palauttaa sen sitten kansallisten edustajien tai meppien välityksellä komission, hallitusten välityksellä palauttaa se komissioon, mitkä ovat ehdotukset, kritiikit, miten, mitkä ovat kansalaisten tunnot näiden tärkeiden tekstien tiimoilta. Minä olen erittäin, erittäin sitoutunut tähän kansalaisten informointiin. Kiitos. Thank you very much for that. Oikein paljon Kiitoksia, kiitoksia myös tuosta tarjouksesta, joka on meille tervetullut varmasti myös kansallisten parlamenttien edustajille. Komission jäsen Barnier siis lupasi olla yhteydessä teihin edelleen. Ja kuten aikaisemmin sanoin, Evelyn Gebhardt on nyt esittelijä, mitä tulee lainsäädännön, liittymisen sisällyttämiseen lainsäädäntöön. Evelyn ehkä lyhyt yhteenveto sinulta ja sitten voimme päättää tämän iltapäivän kokouksen. Kiitoksia. Kiitän myös kollegoita siitä, että he, te halusitte nähdä vaivan tulla Brysseliin keskustellakseen meidän kanssamme tästä palveludirektiivistä ja sen täytäntöönpanosta. Tämä oli hyvä dialogi. Olen saanut paljon hyvää, hyödyllistä tietoa. En nyt puutu suinkaan kaikkiin kohtiin, koska se vaatisi liikaa aikaa Haluan vain ottaa esille pari asiaa, jotka mielestäni ovat hyvin tärkeitä tässä yhteydessä. Ensinnäkin tämä yhteistyö, joka on myös Lissabonin sopimuksen hengen mukaista, että Euroopan tasolla meidän täytyy vahvemmin kuin aikaisemmin olla tekemisissä kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ja olla heidän kanssaan yhteistyössä me menemme tässä hieman pitemmälle kuin mitä Lissabonin sopimus sanoo, mutta siinä hengessä, niin kuin komissaari Barnier äsken sanoi, että me saamme jälleen yhteyden Euroopan keskustelun, keskustelun ja kansallisen tason keskustelun välille. Se tarkoittaa myös sitä, että me keskustelemme keskenämme ja tiedämme ja myös, mistä me puhumme. Ja näin ollen tämä on hyvin tärkeä asia. Ja tästä äh, keskusteluista on käynyt esille asioita, että onko tämä, haluammeko luoda äh, kansalaisten Euroopan, jossa kansalaiset löytävät itsensä, jossa äh, ne tärkeät oikeudet, joita heillä on kotimaissaan, kuten myös työntekijöiden oikeudet ja, ja muut sosiaaliset oikeudet, että niitä myös kunnioitetaan – Tätä taustaa vasten myös tämä Eva äh, Janssonin puheenvuoro Ruotsista oli hyvin tärkeää. Meidän täytyy keskustella siitä, millä tavalla tämä yhteistoiminta eri Euroopan direktiivien kesken, kuten palveludirektiivin ja ja äh, lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kohdalla. Tämä olisi varsinainen ongelma Ruotsissa, jossa äh, eh, eh, esimerkiksi justiin nämä ruotsalainen AY-liike Eh, joutui keskustelemaan asiasta vahvasti, jotta me saamme eh, kunnollista pohjaa tälle yhteistyölle ja jotta me saamme riittävän ajoissa oikeat vastaukset esille. Ja meidän täytyy myös tehdä selväksi, että monet ongelmat, joita on, että ne eivät johdu palveludirektiivistä, vaan jostakin muusta säädöksestä. Tämäkin on tärkeä kysymys. Aivan erityisesti haluan painottaa keskitetyn yhteispisteen roolia. Tämä on tullut vahvasti esille tämän päivän keskustelussa ja toistan itseäni sanoissani, että minun mielestäni tämä on se tärkein osa paluudirektiiviä ja markkinoiden avautumista silmällä pitäen, jotta me saamme ne yhtenäiset markkinat, jotta yritykset ja palvelujen tarjoajat voivat liikkua Euroopassa ja tarjota palvelujaan mukaan lukien sijoittautumisoikeus, ja, jota meidän täytyy myös helpottaa. Komissaari Barnierin puheessa tuli esille tärkeä asia, nimittäin informaatio myös teidän edustajanne kanssa. Me olemme puhuneet tästä täällä tänään, että olisi välttämätöntä saada informaatiokampanja – nämä palvelujen tarjoajia varten, erityisesti pk-yrityksiä varten, niin, jossa kerrotaan, että on olemassa tällainen keskitetty yhteyspiste, koska olen monissa keskusteluissa saanut sellaisen vaikutelman, että, että monet voisivat hyötyä siitä, mutta he eivät, ne eivät tiedä, että tällainen keskitetty yhteyspiste on olemassa. Siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että tieto tulee perille sinne, missä sitä tarvitaan. Ja että tämä logo, jota nyt ollaan kehittelemässä, se on pieni alku, ja ehkä sitten kun se on esitelty, niin ehkä se voi olla myös pohja kampanjan käynnistämiselle. Tämä on yksi sellainen asia, joka mielestäni täytyy ottaa esille näissä keskusteluissa, joita jatketaan tästä päivästä. Mitä taas? Ja ihan lopuksi. Ja siihen liittyen, mikä on tämän palveludirektiivin soveltamisala, on vielä tarvetta keskustelulle, se on aivan ilmeistä. On myös selvityksen tarvetta. Ja minusta hyvin tärkeää on se, mitä komissaari Barnier äsken lopuksi sanoi, ja mikä on myös keskustelussa palveludirektiivissä ollut keskeisesti esillä, kun me sanoimme, että, että me yleishyödylliset taloudelliset palvelut suljetaan palveludirektiivin ulkopuolelle, silloin me emme halunneet sanoa sitä, että emme me, että me huolehtisi niistä, vaan että me sanoimme, että ne eivät kuulu tämän direktiivin piiriin, mutta me tarvitsemme tällaisia yleistä, yle, tällaista yleistä oikeutta näihin palveluihin myös. Eikä ole nyt selvää, millä tavalla tämä asia selvitetään, mutta yksi asia on varmaa, että me emme voi jättää sitä noin vaan silleen, ja sanoa, että siitä mietimme sen jäsenvaltioiden päätettäväksi ja katsotaan sitten, miten EU-tuomioistuin sitä lähtee säätelemään. Meidän täytyy huolehtia tästä asiasta, löytää vastaus tähän, niin koska tälläkin sektorilla tarvitaan oikeudellista varmuutta ja turvallisuutta ja siksi meidän täytyy käsitellä sitä ja Schlussfolgerungen, die ich... Että tämä on yksi sellainen johtopäätös, jota voidaan tässä tehdä. Ja nyt, koska minun puheenjohtajani on jo minua kehottanut lopettamaan pikkuhiljaa lopultakin, niin minä sitten ilahdutan häntä lopettamalla. Ja, ja minun ryhmäni ei ole vielä kuitenkaan päättänyt, että että kuka sitten tulee hoitamaan tämän esittelyyden, ja tämähän demokraattinen prosessi. Toivon kuitenkin, että Rymöre hyväksyy minut esittelijäksi. Että me sitten, äh, sitten saamme niin tämän, tämän mietinnön valmiiksi ja sitten kaikki ne asiat, joita en voinut ottaa esille, niin saamme sitten siihen mietintöön. Kiitoksia. Well, I, I think your fraction would be um, missing a great opportunity. Mielestäni ryhmältä menisi tilaisuus sivussuun, jos esittelijän tehtävä annettaisiin jollekin muulle, joten oletin, että tällainen konsensus löytyy. Joka tapauksessa, hyvät naiset ja herrat, on ollut mukava, että olitte täällä tämän iltapäivän kokouksessa. Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Toivon, että olette edelleen yhteydessä meihin. Päätäisin kokouksen vain puuttumalla mielenkiintoisen seikkaan fraasiin, jota komission jäsen käytti, kun hän puhui keskitetystä yhteyspisteestä, että saataisiin elämään tähän palveludirektiivin koko kokouksessakaan en ollut kyse siitä, että me haluamme nähdä, miten meidän työmme lainsäädäntöaloite, josta keskusteltiin paljon, nyt todella ryhtyy elämään teidän jäsenvaltioissanne ja siirtyy aidosti markkinoille. Muistan että edustaja Hanslik toi puo, puolalaisen putkimiehen parlamenttiinkin. Hän oli melko komea kaveri, joka oli Puolan julisteissakin. Ja Ranskassa käydessäni, ennen kuin saatiin palveludirektiivipäätöksen, päätöksen, kun olin siellä vastaanotolla, olin iloinen, että siellä oli tämä puolalainen putkimies – julisteessa siellä seinällä, joten hienoa, että, että ajattelin, että kun Kedoseessa tämä juliste oli, niin varmasti voimme saada tämän palveludirektiivin voimaan. Kiitos siis paljon siitä, että tulitte tänne. No, muistuttaisin valikunnan jäseniä siitä, että me kokoonnumme jälleen kello yhdeksältä huomisaamuna 1G3-salissa – siellä on mukava toivottaa uudestaan tervetulleeksi komission jäseniä sen jälkeen meillä on monia äänestyksiä. Pyydän, että kaikki ottavat äänestyskortin mukaan. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.